Good morning, ladies and gentlemen. May I ask... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Voisitteko ystävällisesti asettautua paikoillanne? Niin, että voisimme aloittaa tärkeän kokouksemme. We expect more members of both committees. Odottelemme, odotamme, että, että lisää väkeä molemmista elimistä pikkuhiljaa saapuu paikalle, mutta eiköhän ole siitä, ole, siitä huolimatta ole syytä aloitella sen pidemmittä puhetta. Äh, herra Oswald, äh, komissaari Gretschum, hyvät kollegat, Minulla on ilo ja kunnia, tunnia, kunnia toivottaa teidät tervetulleeksi tähän yhteiseen kokoukseemme valvo poliittisen valiokunnan ja Koterin välillä. Tämä on koko tämän parlamentaarisen toimikautemme perinte. Jos ajatellaan tätä uutta sääntelypakettia kohesiopolitiikan varalle, tarkoituksena on nyt sitten tänään komissaari Richardson kanssa näistä keskuudella Tämän päivän kokous äh, tarjoaa hyvän tilaisuuden hedelmälliselle äh, keskustelulle tulevasta kohesiopolitiikasta. Kaikkihan me äh, olemme tietoisia siitä, että tänä päivänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin Euroopan unioni on joutunut kohtaamaan demografian ja teknologian haasteen. Haasteita tulee myöskin ilmastopolitiikasta, turvallisuudesta, maahanmuutosta, pakolaisuudesta, Brexitistä. Samoin geopoliittinen epävakaus vallitsee arvomme ja demokraattiset periaatteet, johon tämä hanke on rakennettu, joutuvat koetukselle. Tässä yhteydessä äh, on äh, kuitenkin, olemme vakuuttuneita siitä, että kohesiopolitiikka äh, säilyy yhtenä olennaisimmista investointiinstrumenteista kaikissa jäsenmaissa, kaikilla alueilla. Ja sillä, sitä kautta pystytään rakentamaan kestävä ja, ja vahva talous Eurooppaan – siitä saa <clears throat> uusia vaihtoehtoja suoriutua energia- ja muista kriiseistä. Se on alusta asti ollut hyvin arvostettu, koska siinä on otettu huomioon kansalliset kehittymis- ja kehittämistarpeet ja erityisesti tietenkin painotettu sitten alueiden tarpeita. Komissio ehdotus 20, 21, 27 monivuotiselle rahoituskehitykselle tarjoaa hyvän koordinaatioperustan ja samoin sitten mahdollisuuden yhdentää eri politiikan teon sarat toisiinsa. Samoin kohesio ja yhteinen maatalouspolitiikka ovat uudistuksen kourissa 2018 toukokuussa hyväksytyt, hyväksytyt rahoituskehys vahvisti Euroopan parlamentin vakaumusta osallistua aktiivisesti EU-politiikkaan kaikilla tasoilla niin, että ne kaikki toimielimet pystyvät sitten suoriutumaan tehtävistään ja myöskin sitten huolehtia vähintään 2014-2020 vuosien tasolla pysyttelevästä rahoitus pohjasta alueelle. Meillä on tarkoitus vahvistaa tämän yhteisen säännöksen kattamien erilaisten ohjelmien yhteistyömahdollisuuksia. Tällä tavalla kykenemme sitten vahvistamaan pohjaa viiden temaattisen mm, painopisteen kautta. Tässä yhteydessä on tarkoitus luoda tiivimmät yhteistyö, yhteistyön muodot muiden aktiivisten valiokuntien kanssa siinä vaiheessa, kun EU-varoja ja kansallisia välineitä yhdessä käytetään. Parlamenttihan on hyväksynyt päätöslauselman näistä eri rakennuspolikoista, jonka varaan sitten Euroopan unionin politiikka ja on tarkoitus 20, 20 vuoden jälkeen rakentaa taloushallinto on tietysti äh, tässä olennaisessa roolissa niin, että Euroopan unionin varat tulevat asianmukaisesti käytetyksi. Äh, alueellinen äh, e, päätösvalta näkyy sitten huomattavasti näkyvämmin tulevan strategi- tulevassa strategiassa, mitä tulee varojen käyttöön ja niiden valvontaan pyrimme painottamaan näitä lainsäädäntöehdotuksia, jotka ovat vireillä, niin että Euroopan unioni ja sen kansalaiset saavat sitten hyvät näkymät tulevaisuuden varalle. Regivaliokunta tällä haavaa käsittelee koko joukkoa isoa nivaskaa lainsäädäntöehdotuksia. Valiokunnassa on tarkoitus näistä kaikista päästä äänestämään jo ennen joulutaukoa syksyn mittaan alueiden komitean ja omat ja muut aluepolitiikkaa tekevät elimet ovat tervetulleita valiokuntamme seuraamaan seuraamaan näitä, näiden mietintöjen käsittelyä, jotka siis liittyvät tulevaan kohesiopolitiikkapakettiin. No aika tietenkin on tiukilla. Täällä parlamentissa me, me pyrimme saamaan työmme valmiiksi Euroopan kansalaisten hyväksi. Toivomme, että äh, vaalien jälkeen uusi parlamentti äh, jatkaa samassa hengessä yhdessä uuden Euroopan komission kanssa niin, että Euroopan kansalaiset saavat sitten käsiinsä ja luetakseen lopullisesti hiotun lainsäädäntöpaketin, jonka ansiosta on sitten mahdollista aloittaa ilman viivästyksiä uuden, uusi suunnittelujakso Toivottavasti tänään tämän päivän keskustelu antaa hedelmällisen pohjan jatkotoimille. Kiitoksia kaikille, että olette paikalle ja toivon, että kokous etenee tässä sujuvasti. Kollega Ostwald, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Edustaja Mihailova, kiitos komission jäsen. Olen valmistunut tässä puheen, mutta sanoitte tärkeimmät asiat, joten asiallista vain muutaman asian alueiden komitean näkökulmasta. Erityisesti on hienoa, että tämä perinteinen kokous yhdessä Koterin ja Regin kanssa toteutuu taas. Tämä on hyvin tärkeää nyt näinä aikoina erityisesti komission jäsen, että te pääsette tänne paikalle. Koska jos muistatte kolme vuotta sitten, alamme taistella kohesion puolesta. Se ei ollut läsnä kovinkaan paljon Junckerin etuksissa, eikä sitä mainittu missään muuallakaan oikein. Jos muistatte oikein, niin oli tämä kohesioallianssi, joka perustettiin tehtiin ja osoitimme komissiolle ja kaikille muille kansalaisille, miten tärkeä kohesio on kaikille eurooppalaisille. Ja tämä on paljon tärkeämpää juuri nyt, juuri ennen Euroopan parlamentin vaaleja, koska minusta voisi olla vaarallinen tilanne, jos ihmiset eivät äänestäessään saa sitten hyvää Euroopan parlamenttia. Ja kohesio osoittaa ihmisen erinomaisesti, mistä lisäarvoa tulee. Aina puhutaan eurooppalaisesta lisäarvosta, mutta meistä on tärkeää, että ihmiset ajattelevat, että Eurooppa tuo lisäarvoa hernelämäänsä Ja kohosi osoittaa juuri tätä. Eli työstämme näitä asetuksia, meillä on omat valmistelijamme, sitten meidän Euroopan parlamentilla myös, sitten on komissioehdotukset, ja juuri nyt on otettu tehdä yhteistyötä ja keskustelua neuvotella siitä, miten saada tämä asetus parhaaksi mahdolliseksi Euroopan kannalta, mutta tarvitaan myös parasta mahdollista asetusta lopullisille edunsaajille, pitää ostaa ihmisille, että tässä on nyt toinen hanke kyseessä, joka auttaa ihmisten elämää. Eli voisi sanoa meidän puolestamme juuri nyt, että meillä on paljon keskustelua käyty aikaisemmin tästä. Voisi sanoa, että olen tyytyväinen, koska kohesiopolitiikka koskettaa kaikkia alueita sitten on nämä luokat, alueen luokat myös, jotka ovat tärkeitä, mutta meille myös, mikä on kaikkein tärkeintä, ei vain asetus, vaan tarvitaan yksinkertaistamista sitä varten koko ajan. Ja paljon on tehty tältä osin, mutta tässä ei ole kyse vain asetuksesta. Tämä riippuu myös suuntaviivoista – Meillä on tärkeää, että on aluekohta lähestymistapa, eli että hankkeet sopivat alueen tilanteeseen. Ja meillä on tärkeää, että on myös joustoa ja integroitut lähestymistapa, että saadaan yhteisvaikutukset esiin. Eli nyt meillä on asetus ja sitten pitää kommentoida sitä, mutta pitää myös selvittää, miten meidän tarpeemme on integroitu näihin hankkeisiin. Eli tarjotaan yleinen lähestymistapa nyt halua hukata aikaa, koska meillä on esittelijämme paikalla Euroopan parlamentin esittelijät ja loistava keskustelu on käyty lykkäsimme Kotterin kokousta kuukaudella tämän kokouksen jälkeen pidettäväksi, koska mielestäni keskustelu pitää käydä tänään. Ja sitten Kotter valiokunnan kokouksessa puhua omasta lausunnostamme. Kiitos. Thank you very much. Kiitos herra Ostun nyt eh, minulla on ilo luovuttaa puheenvuoro komission jäsenelle Kretsulle. Eh, <clears throat> olemme, odotamme jännittyneenä puheenvuoronne. <clears throat> Olemme yhteistyötä tehneet tiiviisti. Aina on ollut ilo saada kuunnella teitä. Kiitos oikein paljon puheenjohtajat Melova ja Ostwald, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja arvoisat alueiden komitean jäsenet. Kuten sanoin, teillä on aina ilo puhua. Ja nyt tämä ei ole mikään ihan tavallinen tilanne, koska tapaamme juuri sen jälkeen, kun olemme tehneet ehdotuksemme tulevalle rahoituskaudelle 21 2027 Ehdotus on nyt parlamentin ja neuvoston käsissä ja yhteislainsäätäjien käsissä. Teidän tukenne on aina ollut ja on edelleen ratkaisevan tärkeää. Ennen kaikkea haluaisin osoittaa teille kaikille kiitokset siitä, että ajatte kanssamme näitä kysymyksiä hän etunenässä. Haluaisin erityisesti kiitellä siitä, miten nopeasti ja tehokkaasti keskustelut EUn kohesiopolitiikan tulevaisuudesta on saatu liikkeelle. Kyse on tärkeästä lainsäädäntötyöstä, joka on tärkeää meidän yhteistyössämme, koska yhdessä olemme vahvoja ja voimme näin antaa selkeän viestin kaikille asianosaisille. Meidän on tietenkin jatkettava tätä työtä tulevaisuudessa. Tiedätte, että ehdotus on tehty keskeisestä investointihankkeista 373 miljardia euroa. Kyse ei ole kuitenkaan ainoastaan rahasta, vaan siitä, miten konkreettisesti voidaan osoittaa eurooppalaista solidaarisuutta ja tukea eurooppalaisia arvoja ja kestäviä tavoitteita. Kohesiopolitiikalla on pitkä historia ja toivon, että maaliskuinen anteeksi, toukokuinen korjaa ehdotuksemme uudistaa tätä järjestelmää merkittävästi. Tiedätte hyvin, että politiikkaa luotiin vuonna 1975. Ei tainnut olla edes kännyköitä silloin ja nyt meidän täytyy sopeuttaa tätä politiikkaa älypuhelinten aikaan. Joten kiitän tuesta ja toivon, että tässä päivittämisessä tuette meitä edelleen. Ensinnäkin käyttäjäystävällisyys on prioriteetti. Toiseksi se, että temaattisesti kohdistetaan toimet kaikkein suurimpiin haasteisiin tänä päivänä ja tietenkin yksinkertaisempi, dynaamisempi järjestelmä myös. Tavoitteena on siis, että käyttäjäystävällisyys lisääntyy. Näin olemme ehdottaneet Euroopan parlamentille ja neuvostolle me kaikki tietää, ettei ole mitään järkeä älypuhelimessakaan, jos se on liian monimutkainen käytettäväksi. Meillä on nyt viisi yksinkertaista prioriteettia, joihin keskityn lyhyesti. Älykös, vihreä, matala, hiilinen, sosiaalinen ja yhteenliitetty Eurooppa, joka on lähempänä kansalaisia. Tässä meidän tavoitteemme lyhyesti. Me emme enää keinotekoisesti te jakolinjoja tavoitte yksi, digitaosaaminen, pk-yritykset, innovointi, koulutus ja tuotantomahdollisuudet. Täydentävien toimien kautta voidaan tukea näitä yhteisiä prioriteetteja. Myös viestinnän on oltava käyttäjäystävällistä – EU-ssa tehdään paljon hyvää työtä, kuten hyvin tiedätte, mutta me me aina ole niin hyvin yhteyksissä kansalaisiin. Ja se on meidän yhteinen tavoitteemme ollut, että viestittäisiin kansalaisille paremmin työstämme, koska 70 prosenttisesti kansalaiset eivät tiedä, kun käyvät koulua tai käyttävät sairaalan palveluita tai ajavat moottoritiellä. He tiedä, että nämä palvelut ovat eurooppalaisen solidaarisuuden osoituksia. Tavoitteiden on oltava helpommin selvitettävissä, esitettävissä tietoportaalin kautta. Aihekohtainen keskittyminen toisaalta. Käyttäjäystävällisyyden kautta lähdetään todella keskittymään – prioriteettiin yksi esimerkiksi älykkäämpi Eurooppa. Me haluamme valmistella älykkäämmän Euroopan tulevaisuutta, koska jos ajatellaan yrityksiä tämän päivän maailmassa, niin nähdään, että tämän päivän yritysjätit syntyivät vain muutama vuosi sitten – jonkinlainen luova, innovoiva ajatus, vaan tarvitaan aluksi ja sitten tarvitaan bisnesenkeleitä tai jonkinlaista muuta innovoinnin rahoitusta. In our regions and in our countries. Alueellemme, maillemme tarvitaan näitä innovoivia ajatuksia, yrittäjyyttä. Tätä tarvitaan päivän talouteen – Innovointijärjestelmän täytyy saada tukea, myös markkinointiin tukea, jotta voimme olla kilpailukykyisiä teknologisesti nopeasti kehittyvässä maailmassa. Meillä on pari haastetta alueelliselle taloudelle. Yhden jo mainitsin, teknologian muutos, mutta yhtä tärkeää on myös siirtymä kohti matalahiilitaloutta. Meidän on priorisoitava vihreämpää matalahiilistä Eurooppaa, parempaa <clears throat> energiatehokkuutta ja sitä, että uusiutuvia energialehteitä tarvitaan enemmän, älykkäämpiä energiajärjestelmiä yksinkertaisesti. Olen varma, että Eurooppa voi olla johtoasemassa maailmassa tämän teknologian osalta. Kolmanneksi, yksinkertaisempi, dynaamisempi järjestelmä – Tehokas politiikka, moderni politiikka vaatii myös järjestelmää, joka on tehokas ja saa tuloksia aikaan. Ei ole mitään järkeä palaan tässä älypuhelimeen. Se on ikään kuin iskulauseena puheessani tänään. Mitä tehdään älypuhelimelle, jos siellä wifiä? Tai hitaat yhteydet. Eli on hyvin tärkeää, että jouduta jarruttelemaan odottelemaan, koska se ei kerta kaikkiaan toimi. Meidän täytyy oppia menneisyydestä ja nykyohjelmointikaudesta. Olen hyvin kiitollinen teille. Te olette tukeneet kantojani radikaalin yksinkertaistamisen puolesta. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä turhan byrokratian purkamisessa – yksinkertaistamisen korkean tason ryhmä on tehnyt hyvää työtä. Nyt on ehdotettu kunnianhimoisesti yksinkertaistettuja puitteita. Ei menettelyistä pitää siirtää nyt kiinnostus tuloksiin. Tuen saajalle on paljon tärkeämpää keskittyä täytäntöönpanoon kuin siihen, että hoidellaan jotain paperihommia. Johtajien ei pitäisi joutua keskittymään papereihin. Ja varmasti kuulette kaikkialla samat valitukset turhasta byrokratiasta. Me haluamme, että keskitytään tuloksiin, luomiseen, innovoimiseen. Nämä periaatteet ovat hyvin tärkeitä, koska elämme hyvin haastavia aikoja. Kaikkein tärkeintä on myöskin, että huolehditaan luottamuksesta. Meidän pitää luottaa niihin, jotka vetävät näitä hankkeita. Heillä on kokemusta. Ei pitäisi ajatella ylimielisesti, että Brysselistä tiedetään, mitä alueella tarvitaan. Meidän on sallittava räätälöidymmät ohjelmat paljon joustavammin kuin aikaisemmin. Me luotamme hallinnoiviin viranomaisiin – me haluamme edistää omistajuuden tunnetta enemmän kuin sitä, että pelätään tilintarkastuksia, tarkastuksia. Minulla ei aikaa nyt luetteloidahan kaikkea tässä yhteydessä, mutta halusin kuitenkin suositella teille tätä yksinkertaistamiskäsikirjaamme. 80 keskeisintä yksinkertaistamistoimea on siellä esitelty. Haluaisin kiittää myönteisestä palautteesta. Minulla on ollut ilo keskustella monien teidän Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, samoin kuin alueiden komitean jäsenten kanssa ja monien muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Olen kuullut paljon tukea tässä yksinkertaistamistyössä ja lähikuukausina joudun luottamaan teidän tukeenne myös, kun näistä asetuksista keskustellaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Tarvitsen todella nyt apuanne. Euroopan parlamentin ja alueiden komitean apua. Koska nyt halutaan nopeasti päätös ennen Eurooppa-vaaleja. Ongelmana on se, että meidän pitää puhua myös jäsenvaltioiden kanssa, neuvoston edustajien kanssa. Se on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan politiikkamme tulevaisuutta. On tärkeää, että työt saadaan päätöksen ennen Eurooppa-vaaleja. Ei Eurooppa-vaalien takia sinänsä, vaan siksi, että muuten syntyy viivästyksiä. Ja 28 jäsenvaltiossa silloin hankkeet ovat uhattuna, että ei saada maksettua niitä EU-varoin, vaan kansallisin varoin, jos ohjelmointikausi ei lähde liikkeelle – ensimmäisestä päivästä lähtien ensimmäinen tammikuuta 2021. Tämä on todellinen uhka. Ja siksi on tärkeää, että Romanian puheenjohtajakaudella saadaan päätökset aikaiseksi, koska kuten hyvin tiedätte, kaksi ulkoista tekijää viivästyttää meitä. Lainsäädännön myöhäinen hyväksyminen vuonna 2014 joulukuussa vuosi kumppanuussopimukselle ja sitten ex ante ehdollisuudesta, joten täytäntöönpanoon päästiin 2017 ja 2018 oikeastaan vasta saadaan näitä varoja käyttöön. Joten en halua piilotella sitä tosiasiaa, että me tarvitsemme apuanne. Joskus tietenkin ihmiset mielellään käyttäisivät vaikka vanhoja kännyköitään, kun ne ovat vanhoja tuttuja, mutta ei niissä ole meille tulevaisuutta, joten pyydän todella, että kanssani muistutatte muita toimijoita. Ajattelen tässä erityisesti neuvostoa siitä, että meidän on päästävä eteenpäin. On hyvin tärkeää, että uudet rahoituspuitteet pääsevät toimiin ja on hyväksyttävä lainsäädäntö, jossa on enemmän joustavuutta. Olen hyvin ylpeä oikeastaan siitä, mitä on saatu aikaiseksi, koska vuosi kaksi sitten yhdessä täällä pohdimme sitä, mitä tehdään Brexitin kanssa. Tärkeä nettomaksaja menetetään. Meillä on niin paljon haasteita turvallisuuden ja rajavalvonnan osalta ja niin edelleen. Ja nyt meillä on kuitenkin kohesiopolitiikka, joka on suurin budjetti 373 miljardia, suurin EUn historiassa. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ei pidä ajatella ainoastaan, ajatellaanko rikkaampia alueita tai köyhimpiä alueita. Mitään aluetta ei saa jättää yksin, koska näin saadaan yhtenäisyyttä Euroopan unioniin. Me emme tarvitse uusia jakolinjoja. Ja näin Eurooppa saadaan myös lähemmäksi kansalaisia. Kuten sanoin, meillä on vaalit edessämme. Kyse on siitä, saadaanko Eurooppa myönteisiä vai kielteisesti Eurooppaan suhtautuvia puolueita edustetuksi. Monia asioita pidetään ihan itsestäänselvinä jäsenvaltioissa. Monet olivat eilisessä tilaisuudessa, kun puheenjohtaja Juncker avasi tämän tapahtuman, niin monet nuoret matkustavat Euroopassa Erasmus-ohjelman ja muiden kautta. Nuoret eivät ehkä muista muita aikoja, mutta 30 vuotta se ei ole niin pitkä aika. Me olemme riittävän vanhoja, että voimme muistaa kommunismin ajat, jolloin emme päässeet vapaasti päättämään, missä haluamme asua, mihin haluamme lähteä töihin – Olemme kuitenkin riittävän nuoria, jotta voimme kantaa vastuuta myös tulevasta sukupolvesta. Kiitos jälleen kerran. Halusin vain sanoa, että meidän tavoitteena on tuloksiin keskittyvä Eurooppa, älykkäämpi Eurooppa, matalahiilinen talous, joka huolehtii siitä, että lapsemme ja lasten lapsemme voivat elää tällä planeetalla edelleen. Seuraavat askeleet ovat ihan selvillä. Meillä on kunnianhimoinen aikataulu edessämme. Aikataulu on kuitenkin realistinen. Ja toivon todella, että pidätte kaikki kiinni tästä aikataulusta ja toivon, että neuvotteluihin päästään siis hyvin nopeasti. Tulevia rahoituskehyksiä varten tarvitaan monia kolmikantaneuvotteluita, joten hienoa, jos päästään aloittelemaan niitä, koska niihin menee paljon aikaa. Tällä olen ystävien keskuudessa. Ja suhtaudun aina hyvin avoimesti teihin. Ja voin siis sanoa ihan vapaasti, että aikataulun on tiukka. Se on hyvä asia. Mietin, voimmeko olla vieläkin kunnianhimoisempia. Kiitos jälleen kerran ja mielelläni vastaan kysymyksiin ja kuuntelen kommentteja ja keskustelua. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia mm, komission edustaja. Nyt jatkamme sitten keskustelua koordinaattorien kerran molemmista valiokunnista. Ja sen jälkeen sitten annan näiden valiokuntien jäsenille ja komiteoiden jäsenille puheenvuoron EPP-ryhmästä ensin. Um, Kiitos puheenjohtaja. No, niistä ei ole paikalla, niin minä nyt sitten käytän puheenvuoron näin spontaanisti. Kiitokset puhujille myös siitä, että he puolustavat kovasti aluepolitiikkaa kynsin hampain. Ja nyt palaan tähän, tämä on hyvin tärkeää vuonna 2018. Ja kun taustalla nyt on se, mitä toukokuussa ensi vuonna tulee tapahtumaan, näin on tärkeää, että me tiedämme, mitä haluamme. Se on erittäin tärkeää no, ryhmän, mutta myös esittäjän näkökulmasta voin nyt teille puhua ja sanoa, että viimeiset kuukaudet me olemme tehneet sen, mitä meiltä haluttiin, mitä pidettiin tärkeänä, nimittäin mahdollisimman nopeasti nämä mietinnöt ja lausunnot tuotiin tänne parlamenttiin ja valiokuntiin. Ja tekstit sitten mahdollisimman nopeasti haluttiin saada kolmikantaneuvotteluihin. Se ei ollut kovinkaan helppoa. Kaikki, jotka toimivat tässä esittelyyn, tietävät, että kesäkuukausina tehtiin myös kovasti töitä. Tietysti sitten hankaluutena on, että kun on tällainen lainsäädäntömietintö, joka on sitten yhteydessä myös monivuotiseen rahoituskehykseen, niin no sitten tarvitaan paljon aikaa pitää kaikkien ihmisten kanssa kentältä sitten, olisi pitänyt puhua, no tuossa aikarajoissa. Se ei ollut mahdollista, mutta kuitenkin puhutaan varmasti kaikkien nimissä, jotka tätä tekivät. Että kuitenkin yritettiin nämä tärkeät toimijat tavata ja puhua heidän kanssaan. Erittäin hyviä mietintöjä ja lausuntoja tässä saatiin aikaiseksi. Nyt niistä puhutaan valiokuntatasolla ja sitten piakkoin kompromissiehdotuksia tehdään näistä kaikista kokonaisuuksista, jotka sitten komission ehdotusta hieman rukkaavat, mutta komission perussuunta kyllä pysyy samanlaisena, eli toimintafilosofia säilyy samana. Ja uskon, että saamme tämän läpi siinä ajassa, joka meillä on annettu, eli että vuoden loppuun mennessä kuttakuinkin mahdollisesti päästään kolmikantaneuvotteluihin. No, peruskysymys tässä pitää kuitenkin esittää tänään 9. lokakuuta 2018, ja tuo kysymys on, mitä varten tarvitaan aluepolitiikkaa nyt enemmän kuin koskaan? Keskusteluja käydään MFFn puitteissa, ne siihen suuntaan, että pitää säästää rahaa, ja rahoituskeskustelu sellaiseksi, että myös jäsenvaltiot voivat sen kanssa elää. Ensimmäinen uhri, joka kerta kun puhutaan monilaisista rahoituskehyksistä, niin ensimmäinen uhri on aina aluepolitiikka. Viimeksi onnistut tehtiin siinä, että saatiin sama taso pidettyä yllä. Kuitenkin nyt sitten Brexit on tulossa, niin totta kai tiettyjä leikkauksia saattaisi tulla. Mutta tämä perustava kysymys on että mitä varten tässä pitäisi tehdä aluepolitiikkaan tai miksi ei. Ja uskon, että poliittinen asiayhteys tarjoaa meille syvällistä pohdittaa ja vastaus voisi olla se, että aluepolitiikka pitää säilyttää sellaisenaan ja tässä on kolme yksinkertaista syytä. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että mielestäni Euroopassa nähtävissä, että sana solidaarisuus ei enää ole samassa asemassa kuin EUn perustaja isillä oli ja sen jälkeisellä sukupolvilla. Eli vahvempia ottaa heikompaa, se ei enää tunnu pätevään. Mutta sehän on aluepolitiikan perusajatus, ja sen takia minä tulin politiikkaan ylipäänsä ja me pitäisin säilyttää tuo perusajatus ja puolustaa sitä ja vastustaa, kun joku sanoo, että ei sitä enää tarvita. Jos tästä perusideasta päästetään irti, jos ei enää ole osa politiikkaa, niin sitten Eurooppa menettää sielunsa ja sitä ei pitäisi tehdä. Meidän pitäisi yhdessä nyt taistella sitä vastaan valiokunnassa, alueiden komiteassa ja varmistaa, ettei näin käy. Se oli ensimmäinen asia. Toiseksi, maailma muuttuu, ja rakennepolitiikka on aina hyvä vastaus ja sen tavoitteita on aina muutettu. Ei rakenneta vain moottoriteitä nykyisin, vaan katsotaan tulevaisuuteen hyvin tarkkaan ja investoidaan älykkääseen Eurooppaan. Kun sanon smart älykäs, se tarkoittaa minusta myös aina, että jos sanon Eurooppaan, joka on edelläkävijä ilmastonmuutoskysymyksissä jatkossakin. No viimeksikin erinomaisesti tämä määriteltiin, mikä takia rahaa käytetään aluepolitiikassa, mihin pitäisi käyttää ja tämä politiikan ala, jossa tarvitsemme edelläkävijän roolia, jota ei pitäisi myös menettää, se on tärkeää. Me luomme tulevaisuutta aluepolitiikan raameissa. Olemme solidaarisia, mutta lisäksi valmistaudumme tulevaisuuteen. Kuka näin voi muuten sanoa? Mutta tästä on aivan liian hiljaa tämä pitää sanoa, melkein huutaen, että tuemme hankkeita, jotka valmistavat lastemme tulevaisuutta. Tässä on erinomaisia, se pitäisi myös sanoa ääneen. Sitten asia, joka huolestuttavana kovasti, mikä on myös tärkeää. Minusta minulla on se tuntuma, että kansallisvaltiossa hieman on sellainen suuntaus, että äänekäämmin sanotaan koko ajan, että kansallisvaltio pitäisi tulla etusijaisesti. America First, Amerikka ensin ajattelutapaa No sitä näkee nyt yhä vahvemmin myös kansallisvaltioissa muuallakin. Eli että ehkä katsotaan vain omaa napaa ja sitten naapuri katoaa horisontista. Minä itse Enterrego-ohjelmasta vastaan sinne esittelijä, eikä ole mitään jalompaa kuin se, että on kolme tai neljä kumppania, tai siis kolme neljä jäsenvaltiosta, jotka ovat yhden pöydän äärellä, joilla on sama ongelma ja sitten pohtivat ratkaisua siihen. Se on Eurooppaa näin minä sen ajattelin nuorena ja toivottavasti sitten seniorina, kun olin talossa, niin tämä jatkuu samalla tavalla. Eli kolme neljä jäsenvaltiota pohtii yhdessä yhden ongelman ratkaisua. Tämä nimittäin osoittaa myös Euroopan perusajatuksen, eli että rajat häviävät itse asun neljän maan rajalla, en enää tunne niitä. Se on helpotus, miten, mistä muut sukupolvet voivat vain unelmoida, ja sitten nyt nämä rajat taas tulevat esiin, se on huomattavissa, se on huolestuttavaa, sitä vasta pitää taistella. Ja aluepolitiikkaa pitää edistää, näin se toteutuu. Eli yhteishallinnoinnin, shared managementin kautta näitä hankkeita viedä eteenpäin. Eli alueet, kumppanialueet, niiden pitää antaa tehdä yhteistyötä, sitä pitää puolustaa. Se on hyvää politiikkaa, järkevää politiikkaa, vain näin Eurooppa voi jatkaa olemassa myös huomenna, mutta kaikki tämä on turhaa, jos ei onnistuta siinä, että nämä kolme alaa vedään eteenpäin, josta juuri puhuin. Niille tarvitaan siis tietyt varat, tietty raha, summat. Muuten nämä politiikat eivät voi jatkua, jos tulee liikaa leikkauksia ja aluepolitiikka siitä kärsii. Eli se, mitä nyt on kirjoitettu teksteihin, se on järkevää, jos sen takana on budjetti. Sen takia tämä ei ole vetomus meille, koska kaikki olemme sitä mieltä, että tähän tarvitaan lisää rahaa ja tämä vetomus on ostettu jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot haluavat tällaista politiikkaa, joka on tärkeä näistä kolmesta syystä. Niin sitten teidän pitää myös varata siihen rahaa. Ja tämän hyödyttää teitä loppujen lopuksi. Eli vetomus kaikille niille, jotka työstävät näitä kysymyksiä. Pitää lopata jäsenvaltioiden päin, jotta ne myös sitten antavat riittävästi varoja tähän. Tämä nyt taas liittyy tuohon Interreg-mietintöön. tämä olisi yksinkertainen väline, parasta mainosta Euroopalle. Eli jos pitäisi nyt esimerkiksi viestintää firmalle ottaa tehtäväksi mainostaa Eurooppaa, niin no yleensähän, jos olisi järkevää, se sanoisi meille, että ei tarvitse tehdä niin, tämän omissa käsissänne ja väline on aluepolitiikka, jolla voitte itsenne mainostaa ja myydä Eurooppaa paremmin. Sanokaa ihmisille, että rahaa, jota laitetaan sairaaloihin, infrastruktuureihin – hubeihin ja älykaupunkeihin, niin sanokaa, että se tulee Euroopasta, ja sitten huomaavat, että Eurooppa tekee hyvää työtä. Näin pitää tehdä koontiastuksen kautta. Tämä on jo kirjattukin teksteihin, että raha voidaan käyttää tällaiseen markkinointityöhön ikään kuin. Ja aluepolitiikan osallistujat pitää myös saada vakuutettua siitä, että he jatkavat toimintaa. Tämä on myös kirjattu säännöksiin, että se on yksinkertaista. yksinkertaisempaa. Ei voi olla niin, että yritys tai kansalaisjärjestö tai muu aluepolitiikan toimija, että hänestä tuntuu, että mieluummin menen pankkiin haen lainaa kuin että haen yhteisrahoitusta, koska se on liian monimutkaista tämä nyt se suuntaus, joka on ollut nähtävissä. Tämä pitää nyt muuttaa, jotta kaikki haluavat olla mukana aluepolitiikassa, jotta he haluavat käyttää rahaa yhteishallinnon puitteissa. Jos tässä onnistutaan, niin se hyödyttää aluepolitiikkaa sellaisenaan. Ja lisäksi se hyödyttää myös Eurooppaa. Ja jos Eurooppa tällä tavalla palvellaan, niin sitten se hyödyttää meidän kaikkia. Ja sitten olemme onnistuneet jossakin, mikä on tärkeää ja hyvää. Kiitos. Thank you. Kiitos. Kiitoksia sitten alueiden komitean äh, äh, puolesta Konstanssa äh, Katucha Marini. Hän on tämän yhteissäännöntelyn työnjohtaja. Kiito, kiitoksia puheenjohtaja, kiitos Regi valiokunnalle ja kiitoksia komissaarille. Tämän aamun palaveri on erittäin tärkeä. alueiden komitean kannalta ja kaupunkien kannalta se on erittäin olennaista, koska me tietenkin edustamme täällä näitä hallinnon aloja kummassakin kuntamuodossa. Mutta jos ajattelemme kohesiopolitiikan näkymiä, ei tässä ole kyse pelkästään siitä, mitä komissaari sanoi. Saattaa olla yksi tärkeimmistä EUn investointivälineistä toki. Sinnehän, sinnehän me keskitämme rahoja ja siellä konkretisoituu solidaarisuuden ydin. Ja siinä, että erilaisuudessa on voi yhtenäisyyden perusta mutta se on tietenkin erinomaisen strateginen Äh, sijoitusväline. Ajatellaan äh, tätä aikaa, äh, hiljakkoin taloudellinen taantuma, yleinen kuristuminen ja niiden alueiden tilaa, jotka sijaitsevat jäsenmaissa, joissa joihin lama iski pahimmin. Siellä oli suuria vaikeuksia kansallisen tulo- ja menoarvion tasapainottamisen kanssa. Mutta kuitenkin alu, alueillahan oli enää siinä vaiheessa tämä kohesiorahasto ainoana strategisena investointivälineenä silloin käytössä, kun rahaa ei valtiolta herunut. Tämä kuvastaa erinomaisen hyvin tämän politiikan tehoa näinä aikoina, kun meillä on pöydässä komission ehdotusneuvottelut ovat käynnistämäisillä aiheesta, on erittäin tärkeää, että meidän kaksi toimielintämme lyöttäytyvät noin temaattisesti yksiin. Mehän ehdotamme, edustamme yhteisiämme entistä suoremmalla tavalla, toivon mukaan tulevaisuudessa. Meidän alue, alueiden komiteassa edustajat tulevat kunnallis- ja paikallishallinnosta, että teet teidät tänne on kansa ihan suoraan. Eli on, on, yhteistyö on tässä erittäin olennaista. On varoittava, ettei kohesiopolitiikka mieletä jonkinlaiseksi tällaiseksi ikään kuin vain turvaverkoksi, jonka, josta sit, jonka avulla sitten pelastaudutaan hädän hetkellä. Ei se sitä voi olla, vaan sen pitää olla politiikkaa, jonka edesauttaa näiden rakenteellisten seikkojen noudattamista ja kehittymistä Euroopassa. Kohesiopolitiikan tarkoituksena on nimenomaan edesauttaa kasvua ja kehitystä kaikissa, kaikilla Euroopan alueilla, eikä pelkästään niillä alueilla, jotka laahaavat kehityksen perässä Tietysti meidän on tietenkin ylläpidettävä tätä alueellista suunnittelutasoa. Sehän on olennaisen tärkeää, kun ajatellaan lainsäädännön kokonaisuutta, hallintoa, yleisesti toissijaisuusperiaatetta, institutionaalisten kumppaneiden osallistumista, mutta myöskin sitten taloudellisten ja, ja, ja työmarkkinaosapuolten mukana oloa. Äh, kaikki nämä piirteet ovat aivan, aivan olennaisia ja meidän pitää olla äh, valmistautuneena niihin. 24. Äh, lokakuuta on Koterin seuraava kokous ja kollegani ja minä olemme varoittaneet tilanteesta, jossa jäsenmaat pyrkivät ajamaan näiden varojen keskittyneempää käyttöä ja, ja jakamista ikään kuin korvikkeeksi sitten tällaisten kansallisten investointien puuttumiselle. Ei, ei se, ei se ole näiden varojen tarkoitus ollenkaan, vaan ne on suunnattava tunnen ruuhunjuuritasolle paikallisten toimijoiden käytettäviksi. Olemme komissaarin kanssa yhtä mieltä näistä äh, siirtymäkauden alueiden kynnysarvoista ja äh, tällaiset äh, keskimääräinen tulotaso ja muut muuttujat on tietenkin otettava huomioon. Se on totta, mutta esimerkiksi rekivaliokunnan kollegat ovat tästä hyväksymäisillään tällaisen mietinnön, jossa johtotähtenä on eräänlainen konvergenssi eri rahastojen lähentyminen – toisiaan. On paljon yhteistä pohjaa tässä hankkeessa, mutta myöskin soraääniä. Regivaliokunnassa tämä koko alueellinen ulottuvuus on otettava näkyvästi mukaan, jotta säilyy laaja tasapaino eri toimijoiden välillä. Tietenkin toimia on myöskin pyrittävä aina yksinkertaistamaan, mutta ei, ei sen kustannuksella, että kohesiopolitiikka ei sitten enää tavoita kansalaisia. Ihan, äh, ihan paikallisiin pikkukunnanvaltuustoihin asti sen lonkerot on ulotettava. Byrokratia on karsittava niin pitkälle kuin mahdollista. Se ei saa muodostua yhteistyön tai tämän välinen hyväksikäytön esteeksi missään, millään tasolla sitä, mitä vähemmän byrokratiaa, sitä lähemmäs pääsemme kansalaisten välittömien tarpeiden täyttämiseksi. Ja sitä kautta sitten vahvistuu myöskin kansalaisten usko ja luottamus eurooppalaisiin toimielimiin, Eurooppaan summaan. Sitten tämä N plus 2 sääntö on yksi, mikä hiukan hämmentää. Ehkä N plus 3 sääntö tuolla kunnallishallinnon tasolla olisi helpompi toteuttaa koska tässä se joka, joka tapauksessa syntyy tällaista limittymistä uusien ja vanhojen ohjelmien välillä, mikä saattaa johtaa viivästyksiin sitten, jos ajattelemme näiden uuden, uusien ohjelmakohtien toteuttamista sillä jaksolla, johon suurin osa näistä investoinneista ja rahavirrosta yleensä kohdentuu. En tiedä, mitä te tästä tuumitte, mutta meistä on erittäin olennaista äh, jatkuvasti korostaa sitä, että kohoisia politiikkaa ei voida kytkeä pelkästään makrotalouden heilahteluihin. silloin se sitten irtautuu siitä äh, paikallistason roolistaan. Ajatellen nyt näitä seikkoja, joita tässä olen luetellut, joista vallitsee yksimielisyys aika laajasti. Saamme tätä, tältä pohjalta varmasti aikaiseksi hyviä tuloksia. Kykenemme ylläpitämään äh, tätä suuntaa ja välittämään ajatuksen Euroopasta äh, hyvin tuonne ruohonjuuritasolle. Kohesiopolitiikkahan on yksi äh, kourin tuntuvimmista ja näkyvimmistä välineistä, instrumenteista tietyissä Euroopan kolkissa. Ajatellen koulutusta, työllisyyspolitiikkaa, erilaisia ympäristöjä, ja muita strategioita, kaupunkisuunnittelua, kaavoitusta, tällaista ylipäätänsä ympäristön ja maisemanhoitoa. E, se, ne hoituvat paitsi suoralla rahalla, myöskin sellaisella yleisellä kulttuurilla ja ajatusmaailmalla joka vallitsee näiden toimien ansiosta. 2019 on uskottavuutemme koetuksella ja vaakakupissa. Näin on eri, erityisen tärkeää pyrkiä tomerasti eteenpäin neuvotteluissa jäsenmaiden keskushallintojen välillä. Ja tässä näissä neuvotteluissa saattaa käydä niin, että jotkut aluepolitiikan haarat uudelleen kansallistetaan, näin, jos näin voidaan sanoa. Ja siinähän tulisi kuolinisku monelle pikkukunnalle ja, ja monelle alueelle. Sitä pitää vastustaa henkeä veren. Me olemme tietenkin liittolaisia ja me tietysti sitten neuvottelemme jäsenmaiden suuntaan erilaisista tulemenoarvioista – sellaista, paitsi, sellaista jossa nämä nyky rahoitustasot on paitsi säilytetty, myöskin äh, integraatiopolitiikkaa entisestään vahvistamaan. Sitten edustaja Krell, joka on äh, rekivaliokunnan äh, koordinaattori, mutta myöskin sitten yksi tämän yhteisen sääntelypaketin aivoista. Oikein sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Todellakin voin olla kollega Arimon kanssa samaa mieltä. Hän puhui periaatteista kohesiopolitiikassa. Tässä ei ole mitään näkemyseroja meidän kesken, vaan me täysin samalla kartalla, joten ei minun tarvitse kaikkea toistaa. Mutta haluaisin kuitenkin viitata pariin kolmeen seikkaan erityisesti. Minusta tuntuu, että Euroopan parlamentti ja erityisesti aluekehitysvaliokunta ja alueiden komitea omaavat erityisvastuun suhteessa kansalaisiin, koska me olemme toimielimissä yhteys Euroopan toimielinten suuntaan ja linkki kansalaisten suuntaan, koska meillä on läheisimmät yhteydet molempiin osapuoliin ja olemme myös osa Euroopan toimielimiä. Ja juuri kohesiopolitiikassa tämä yhteys on erityisen tärkeä. Kohesiopolitiikka on edelleen ainoa investointiväline, josta huolehditaan yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa, suunnitellaan, täytäntöönpannaan. Ajatukset lähtevät todella alueilta itseltään ja siellä täytäntöönpanna näitä toimia eurooppalaisin verovaroin. Tämähän on se syy, miksi tulevaisuudessakin tätä työtä tarvitaan. Jäsenvaltioissa suhtaudutaan yhä varauksellisemmin Eurooppaan. Monissa hallituksissa on tällaista suuntausta siirtyä uudelleen kansallistamisen suuntaan. Me kaikki täällä istuvat tiedämme, että tämä ei voi johtaa Euroopan unionin menestykseen. Meidän täytyy todella huolehtia siitä, että kansalaiset jälleen luottavat siihen, että Euroopan unioni voi tarjota ratkaisuja. Tässäkin kohesiopolitiikka on tärkeää, koska kyse ei ole ainoastaan varoista, joilla investoidaan tiettyihin hankkeisiin, vaan voidaan myös tukea luottamuksen lisääntymistä Euroopan unioniin. Me tarvitsemme Euroopan unionia globaalissa maailmassa. Se on selvää. Maailma ei ole yksinkertaisempi, vaan se on yhä monimutkaisempi. Meidän maailmamme uhkaa ilmastonmuutos. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä näistä ajatuksista. Siksi tässä yhteydessä voisin ehkä puhua niiden suuntaan, jotka eivät ole täällä, tai ehkä täällä on tarkkailija tai pari, mutta toivon, että muutkin kuin täällä salissa kuulevat tämän vetoomuksen. Toivoisin, että mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman hyvin parlamentin vaatimusten mukaisesti pitäisi saada monivuotiset rahoituspuitteet sovittua. Meidän valiokuntamme on mahdollisimman nopeasti pyrkinyt saamaan mandaatin kaikkien asetusten osalta, jotka liittyvät tähän koesiopolitiikan tulevaisuuteen. Puheenjohtaja sanoi aluksi, että joulukuussa haluamme tehdä päätökset sitten siirtyä kolmikantaneuvotteluihin. Tämä onnistuu ja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen osalta voin varmasti sanoa esittelijänä yhteisesittelijä on Novakov. Me voimme lähteä näihin neuvotteluihin. Meidän tavoitteemme on se, että ainakin ohjelmointi- ja hallinnointikysymysten osalta kolmikantaneuvottelut käydään loppuun, saadaan tulos, niin että alueilla tiedetään, mitä on tulevaisuudessa luvassa. Pidän tätä hyvin tärkeänä. Mutta Damokleen miekka on tässä edelleen uhkana monivuotisten rahoituskeysten muodossa. Vielä ei ole sovittu Öttingerin ja komission ehdotuksista – eikä ole päästy sopuun todellakaan siitä, mitä parlamentti haluaa. Eli nyt voi hyvät kollegat vielä käydä niinkin, että jäsenvaltiot, neuvosto sopivat sellaisesta budjetista, joka on komission ehdotuksen alapuolella, jos näin käy. Meidän täytyy ajatella ihan uudella tapaa kohesiopolitiikasta. Tätä minä en halua, mutta – Siksi täältä on annettava niin selkeä viesti myös tästä yhteisestä kokouksestamme, että todella kehotamme nyt neuvostoa huolehtimaan siitä, että päästään neuvottelemaan, jotta löydetään sopu jossain parlamentin ja komission ehdotusten välimaastossa, jotta työ voi jatkua. Mitä sitten olemme ehdottaneet? tämän yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen osalta. Olen kiitollinen komissiolle, joka on tehnyt ehdotuksen, jonka mukaan kaikki alueet osallistuvat kohesiopolitiikkaan. Tämä on meille erityisen tärkeää. Ja todella perustavaa laatua oleva päätös ajatellen tulevaa kohesiopolitiikkaa. Mutta samalla meidän on ymmärrettävä, että kohesiopolitiikkaan tarvitaan kunnollista kumppanuusajattelua tulevaisuudessa, että – alueet, kaupungit, kunnat osallistuvat ohjelmien valmistelutyöhön. Siksi haluamme vastust- vahvistaa anteeksi tätä ulottuvuutta lainsäädännössä. Me pidämme tärkeänä sitä, että maaseudun kehittämiskysymykset otetaan kohesiopolitiikkaan mukaan – niin, ettei kyse ole ainoastaan siitä, että maaseudun kehittäminen nähdään asiana, jossa tuetaan maanviljelijöitä. Maaseudun kehittäminen tarkoittaa paljon muutakin. Hyvät yhteydet tämän yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen alle ovat välttämättömiä. Siksi valiokunnassamme vetoamme sen puolesta, että maaseuturahasto otetaan tämän yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen alle. Kuten kollega Arimoi on jo selkeästi sanonut, meitä kiinnostaisi kovasti se, että Interreg-ohjelma saisi paljon enemmän rahoitusta. Siksi olemme ehdottaneet aluekehitysvaliokunnalle, että Interreg-varoja nostettaisiin kolme prosenttia riippumatta siitä, otetaanko komission ehdotus pohjaksi – vai parlamentin. Joka tapauksessa haluamme selkeää korotusta näihin varoihin ja haluamme tulevaisuudessakin alueiden välistä yhteistyötä. Toisaalta haluamme myös, että ne varat, joita on käytössä, voidaan tehokkaammin yhdistää muihin ohjelmiin, joita Euroopan unionissa on tarjolla. Tätä pidämme tärkeänä vaikka sallitte varmasti vielä, että kommentoin sitäkin selkeästi, että kohesiopolitiikkahan ei ole yksinkertaisesti väline, jonka kautta jotenkin toteutetaan näin investointeja, jossa vaan kohesiopolitiikka on sellainen väline, jonka kautta todella intensiivisesti halutaan käyttää varoja tutkimukseen, innovaatioon, ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin – että tuetaan edistyksellistä kehitystä paremmin kuin millään muulla välineellä Euroopan unionissa voidaan. Eli y- läheinen yhteys tulevan Euroopan horisonttitutkimusohjelmaan on hyvin tärkeä, samoin kuin linkki Invest EU-hun. Nämä ovat tärkeitä asioita. Keskustelemme siitä puolemmekon siirtoja. minä vastustaisin esittelijänä, mutta tiedän, että eriäviä kantoja on monenlaisia, joten lähiviikkojen ja kuukausien aikana varmasti löydämme kompromissin. Vielä kerran kiittelisin komissiota. Komissio on ponnistellut kovasti, jotta omnibus menettelyn yksinkertaistamistoimet kohesiopolitiikassa todella jatkuvat uuden ase- uusien asetusten alla. Tuemme todella tätä näkökantaa. Melko harvoin on mahdollista kokoontua tällaisessa muodossa alueiden komitean jäsenten kanssa. Minulla olisi pyyntö alueiden suuntaan. Mitään hyötyä ei ole siitä, että yksinkertaistamista toteutetaan ainoastaan EU-tasolla. Yksinkertaistamista ja yhteistyötä tarvitaan, kun komissio tekee ehdotuksia. Yhteistyötä tarvitaan myös jäsenvaltioiden puolelta ja alueiden varsin hyvin tiedän, kun usein käyn alueilla. Uskokaa, minua en kulje ainoastaan Saksan alueella, mutta minä tiedän, että merkittävää ponnistelua tarvitaan vielä jäsenvaltioissa, että yksinkertaistamista tehdään myös omissa jäsenvaltioissa ja omilla alueilla. Kukaan meistä ei hyödy siitä – että vielä viiden vuoden kuluttua sanomme, että me haluamme, että kaikki on ihan yksinkertaista, mutta nuo tuolla Brysselissä estävät hyvän toiminnan. Pitkällä aikavälillä nämä ei käy päinsä, hyvät kollegat. Me kaikki kärsimme tästä. Kaikilla on sama ongelma silloin, että Eurooppa vastaisuus lisääntyy. Siksi kaikkien pitää nyt käyttää tilaisuutta hyväkseen, huolehtia siitä, että saadaan yksinkertaistamiskehitys kaikkialle leviämään. Huolehtikaa tästä jäsenvaltioissa, se on pyyntöni. Niin huolehtikaa omalla alueella siitä, että ei luoteta ainoastaan omiin tarkastus- ja hallinnointijärjestelmiin. Meidän pitää vastavuoroisesti pystyä luottamaan luottamaan toisiimme, jotta voimme edetä yhdessä. Ja sitten vielä ja yhteisesittelijöinä yhteisten säännösten osalta haluamme sanoa, että haluamme parempaa viestintää. Jos varoja käytetään yhdessä, on myöskin voitava puhua siitä, että me käytämme näitä varoja yhdessä ja ne satsataan järkeviin hankkeisiin. Uskoakseni monet kansalaiset eivät ylipäätään tiedä, mitä kaikkea Eurooppa tekee alueella, miten paljon investoi. Muistuttaisin edellisestä suuresta neuvotteluhankkeestamme. Yksi hankalin asia sovittavaksi jäsenvaltioiden kanssa oli se, että johonkin kirjataan, että näkyvästi, että Euroopan unioni osallistuu. Nyt olen kuitenkin saanut ihan hyviä kokemuksia, kun esimerkiksi työvoimatoimistoon laitetaan, että täällä tuetaan Euroopan unionin ohjelmiakin, eli enemmän on valitettu sitä, että ei voida ajatella, että aina on uusia hankkeita ja aina pitäisi näitä kylttejä olla uusimassa. Mutta on siis yksinkertainen tapa osoittaa, että että Euroopan unioni on valmis löytämään ratkaisuja, joista on hyötyä kansalaisille alueille. Ja tämä voitava selkeästi sanoa, koska uskoisin, että lähikuukausin ainoastaan Eurooppa-vaalien yhteydessä, vaan muutenkin on hyvin välttämätöntä, että luottamus kasvaa Euroopan unionin suuntaan, niin että Euroopan unionin nähdään jälleen sellaisena tahona, joka voi tuoda ratkaisuja ongelmiin, toteuttaa ratkaisuja. Ei niin, että meidät esitetään aina varsinaisena ongelmana. Ei tässä Eurooppa ole ongelma, vaan ratkaisu, tulevaisuuden ratkaisu. Ja minusta meidän kaikkien pitää tehdä vielä enemmän töitä aluekehitysvaliokunnassa pyrimme parhaaseen ja toivon, että saamme näin menestystä aikaiseksi. Kiitos. Thank you very much now. Kiitos sitten Michael Schneider, joka on esittelijä tässä CPR-asuksessa. Kiitos alkuun. Kiitokset siitä, että taas kerran on yhteinen kokous. Minusta tämä yhteinen kokous on hyvin arvokas ja aikaisemmin keskusteluissamme on saatu tärkeitä tuloksia aikaan. Ja ne vaikuttavat myönteisesti koko eu Tässä en varmaankaan liioittele, kun näin sanon. Tämä on meille molemmille tilanne, jossa voitamme win-win tilanne. Se olette mukana päättämässä. Meille on tärkeää, että voimme esittää teille lausuntomme. te saatte meiltä tietää, miten tämä politiikka, kohesiopolitiikka, toimii täytäntöpanon osalta. Ja mehän panemme sitä täytäntöön ja voimme antaa teille tärkeitä tietoja siitä, mikä toimii hyvin ja mikä ei. Eli molemmat hyötyvät tällaista tapaamista. Sen takia vielä kiitos. Ja mitä tulee kohesiopolitiikkaan, niin ensinnäkin olisi sitä mieltä, että henkilökohtaisesti no ja tästä on sanottu jokin verran, Haluaisin nyt siis mennä konkreettisiin seikkoihin ja keskittyä niihin täydentääkseni sitä, mitä täällä on jo sanottu konkreettisesti. Aloitetaanpa siis paradoksaalisesta tilanteesta ja sen kuvailusta. Viime viikolla tuli tilinarvostuomioistuimen kertomus. Siinä sanottiin, että tuo virhetaso rakennevaarojen tämmöisessä on yhä pienempi, alle 3 prosenttia – siis on laskenut. Toisaalta viime viikkoina on ollut myös lukuja medioissa, jotka sanovat, että tämä käyttöaste rahastoon osalta tänä aikakautena on suboptimaalinen, eli vähemmän kuin optimaalinen. Missä on syy, mitä tapahtuu, mitä voidaan tehdä, jotta tämä huono käyttöaste paranee. Ja mielestäni pitää nyt käyttää näitä kokemuksia hyväksi, jotta voimme vetää johtopäätöksiä seuraavalle kaudelle. Ja tietty on tässä tehty ja tärkein lienee tuo hallinnon yksinkertaistaminen viime vuosina. Se on ollut aina meidän lausuntoimme keskiössä tuo hallinnon yksinkertaistaminen ja Kreel olette oikeassa. Tässä ei voida syyttävää sormea ostaa vain Brysseliin päin, vaan pitää myös katsoa peiliin alueilla. Ja itsehän kuulun aluehallintoon. Tällä hetkellä hän pohdimme jo, mitä me voimme tehdä, jotta sitten säännöstö ensi kaudella olisi yksinkertaisempi. Ja komission ehdotus on merkittävä askel oikeaan suuntaan. Suuri askel, mutta mistä mieltä, ettei se ole vielä riittävää. Ja yhteinen lausuntomme Marinin ja minun lausunto, joka joulukuussa tulee päättämään täysistunnossa, tulee tekemään erittäin konkreettisia ehdotuksia. Ne tulevat käytännön elämästä miten vielä pidemmälle voidaan tehdä hallinnollista yksinkertaistavista. Jos nyt pohdin, että miten tätä varojen liikkuvuutta voidaan parantaa, no pohdin, miten, miten tämä varojen jako voi olla oikeutettu, oike, oikeudenmukaisempi. No, kolme kategoriaa pitää olla jatkossakin, jos ajatellaan näitä alueita, ja varoja pitäisi asteittain sitten siirtää niihin. Mutta mietimme kovasti nyt, kun on näitä leikkauksia ehdotettu tuohon yhteisrahoitukseen yksittäisiin alueluokkiin ja kategorioihin, erityisesti mitä tulee noihin siirtymäalueihin. Komission ehdotuksessahan on puhuttu leikkauksesta, joko se 80 prosenttia, 55 prosenttia, ja kuten kuulin, te haluatte 60 prosenttia ehdottaa meidän lausunnossamme. että me ehdottomaan 70 prosenttia. No sanotaan nyt selvästi vielä alueiden kokemusta näkökulmasta minä kuulun sen siirtymähallitukseen, kun, jos yhteisrahoitus on 20 prosenttia, eli jos teidän lukunne toteutuu 60 prosenttia tai joka 25 prosenttia tulee leikkausta, niin sitten meillä tulee olemaan merkittäviä hankaluuksia käyttää noita rakennerahastoja Meillä kaikilla on tiukat budjettikurisäännökset, joissa pitää pitäytyä, haluamme näin myös tehdä. Ja tämä estää sen, että sitten näitä varoja käytetään budjettivarojen yli, jotka on varattu yhteisrahoitusta varten. Sitten pitäisi budjetti ajatella niin, että se ei ole mikään suurin massa, mitään tiettyjä varoja, vaan suurin osa rahoista on sidottu tiettyjen velvoitteiden kautta. Tässä on vähän liikkumavaraa ja sitten yhteisrahoitusaste näin laskee niin sitten käyttöasetelma on heikompi kuin mitä tällä hetkellä on. Tämä on ihan selvä ongelma. Varojen jaakko, toinen asia. Kretsu erittäin hyvä idea on, että olisi turvaverkko, tämä on hyvä idea teiltä, jotta tuo lasku ei ole 50 prosenttia, vaan missä yrityksessä oli 24 prosenttia laskua. Sen takia tällainen turvaverkko pitäisi olla olemassa, mutta virstavyys pitää olla kansallinen taso ja se johtaa ongelmiin suurissa jäsenvaltioissa, joissa on alueita, joiden teollisuuden voima on poikkeava. Esimerkiksi Saksa, minä tulen Itä-Saksasta siirtymäalueesta. Jos koko Saksassa olisi tuo 76 prosenttia turvaverkko, niin sitten no, hyvinvoivat alueet Länsi-Saksassa suhteessa menettävät vähemmän kuin me heikot alueet Itäisessä Saksassa. Sen takia ja vetoan tässä nyt parlamentin kollegoihin. tätä uusiksi merkityksemme olisi, että 76 prosenttia kyllä, mutta 500 pitää olla tuo alueellinen taso, tuo vertailukohta. Miten aloita nyt rahoitetaan tämä, jotta sama summa jäsenvaltio, mutta sitten jäsenvaltion sisällä tuo noita varoja voidaan käyttää eri tavalla ja jakaa eri tavalla. Tämä on meille tärkeä seikka. Toinen, toiseksi, mitä kollega Marini myös sanoi, että olisi vielä korostaa, N plus 2 ja N plus 3 no ennen kaikkea ensi kauden alkuun tulee siirtymään N plus kakkosen, mikä tulee johtamaan merkittäviin ongelmiin nykyistä kautta käydä läpi. Siellä M plus 3 vielä pätee, mutta sitten uusi kaasi alkaa pian. Toivottavasti se alkaa oikea-aikaisesti, mutta en usko tähän kovinkaan vahvasti. Ja sitten pian tulee seuraava ajatuskausi ja sitten on se sama lähtöongelma alussa kun on ollut tälläkin kaudella ja kauden alkuhan on suuri syy sille, miksi tilanne on ollut heikko tällä hetkellä. Siinä on nämä kolme tärkeintä seikkaa, joissa pyydän, että pohditte asiaa vielä uusiksi. Turvaverkko, alueiden taso, yhteisrahoitus, erityisesti siirtymäalueilla ja N plus 3 tulevalle rahoituskaudelle. Se pitäisi säilyttää. Se olisi tärkeä kommenttiimme ja todella tehokasta rahoitusvarojen käyttöä ensi kaudelle varmistettua. Toivotan teille lykkyä tykö työssänne. Toivottavasti monivuotinen rahoituskehys saadaan ennen seuraavia eurovaleja päätökseen päätettyä. Olemme täysin tukenanne tässä ja meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta jäsenvaltiot saadaan vakuutettua siitä, että – Tämä on äärimmäisen tärkeää, että ennen eurovaaleja saadaan tämä päätös vietyä läpi. Kiitos ja kiitos yhteistä kokouksesta vielä kerran. Thank you, thank you very much. Now I... Kiitoksia sitten edustaja von, von, von Miltenburg ALDE-ryhmästä. Well, I welcome this... Kiitoksia. Äh, minusta on oikein mukava saada tässä tilaisuudessa keskustella myöskin alueiden komitean edustajan edustajien kanssa. Pyydän, pyrin, pyrin sanomaan sanottavani lyhyesti, että muutkin ehtivät ääneen. Ja tässähän äh, äh samassa koost, äh, koostumuksessa, kun viimeksi totesin, että ei tässä ole mikään ei kysymys ole mistään vallankumouksesta, ei revoluutiosta, vaan äh, nykypolitiikan kehittämisestä, evoluutiosta pikemminkin. On hyvä, että tässä on hienosäädetty tätä nykyistä kohesiopolitiikkaa, otetaan siihen nykyaikaisia elementtejä mukaan. ALDE-ryhmässä pidämme tärkeänä, että kaikki alueet tulevat katetuiksi. Myöskin solidarisuuden kaipaa tarpeessa olevat syrjäseudut ja muut, mutta myös eturivissä edistyvät ja kehittyvät alueet otetaan samalla tavalla huomioon. Kaiken kaikkiaan kunnianhimoa tarvitaan enemmän, koska ilmastonmuutosta vastaan käytävä taistelu vaatii aivan uutta puhtia nykypäivänä. Kaikin tavoin on globaalia ilmaston lämpenemistä vältettävä ja kaikki joutuvat sitten käyttämään jatkossa entistä enemmän euroja, jos se ei nyt tehdä. <clears throat> Jos ajatellaan vaikka IPCCn tuoreita tutkimusta, on todellakin nyt se korkea aikea, aika mm, keskustella siitä, miten päästöjä voitaisiin vähentää. Liberaalien sydäntä on aina lähellä tämä äh, äh, ohjelmien uudet äh, ulottuvuudet, jossa sitten tällaiset innovatiiviset alueelliset investoinnit saavat uutta pontta ja puhtia. Siellä ollaan silloin sellaisessa, niin kuin sanotaan, asian keskiössä, kun ajatellaan näiden innovatiivisten pientoimijoiden kehittämistä, kehitystyötä. Meidän pitää huolehtia siitä, että meillä on aina markkinoilla eurooppalaisia kärkituotteita, innovatiivisia tuotteita. Ei, emme pelkästään kilpailu keskenämme, vaan muun maailman kanssa, Yhdysvaltojen, Kiinan, ja muiden Aasian maiden kanssa. Ja tämän on erittäin olennaista kaiken kaikkiaan. Eli e, e, pitäytykäämme nyt ehdotetussa budjettiraamissa. raamissa. Kaikki kuitenkaan ei pyöri pelkästään rahan ympärillä. Muutama sana Euroopan rajat ylittävästä mekanismista, joka on äh, yksi osa tätä pakettia, jossa on mustakin kysymys kuin Interreg-rahoituksesta äh, ylittävän, ylittävälle mm, yhteistyölle. Äh, joskus, tarvitaan, joskus riittää tällainen lainsäädäntöehdotus, joka nytkin on pöydällä saada nämä yhteistyön raja-aidat kaatumaan tai matalammiksi ainakin. Ymmärtääkseni olemme ottamassa oikein, oikein suuntaisia askelia. Sitten lopuksi vielä näistä aremmista aiheista muutama sana. Alueella alkaa usko loppua siinä, että miksi tämä aluepolitiikka pitää kytkeä sitten talouden ohjausraksaan. Ja ja miksi se pitää kytkeä rakennerahastojen käyttämiseen ja kehittämiseen ja miksi ennen kaikkea se pitää tulee kytkeä sitten tähän eurooppalaisen yleiseen varainkäyttöön periaatteiden mukaisesti toki äh, on syytä aina pitää mielessä, kirkkana mielessä, että eurooppalainen yhteinen politiikan teko voi vankistaa oikeusvaltion periaatteita ja se sitä kautta sitten edesauttaa kaikkien alueiden kehittämistä. Aluepolitiikka ei ole missään, missään omassa umpiossaan, <clears throat> vaan se on integroitu osa ylipä, yleis, yleistä eurooppalaista politiikan tekoa ja Euroopan unionin tärkein investointipolitiikan kassara. En halua nähdä sen entiset integroitun koordinoidumpana äh, politiikan teon äh, muotona kaikissa jäsenmaissa Kytkettäkään se äh, valtakunnan politiikkaan, koska eurooppalainen kohesiopolitiikka voi kantaa yhteis- kortensa yhteiseen kekomme. Me tarvitsemme tietysti paikallisia toimijoita näitä varoja jakamaan. uskon ja toivon, toivon uskon, että lähivuosikymmeninä eikä lähivuosina pelkästään on meillä tällainen tehokas yhteispolitiikka, yhteinen kohdallisuuspolitiikka. Hope I pronounce well your name now. <laughs> Thank you. Seuraavaksi edustaja Berman. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen, hyvät puheenjohtajat. Kiitos, että saan puhua täällä tänään yhteiskokouksessamme. On hyvin tärkeää, että meillä on tätä yhteistyötä – kun kyse on aiheesta, joka on alueiden sydäntä niin lähellä, kuten täällä on jo tänään sanottu. Esittelen alueiden komissiossa alueiden komiteassa kohesiorahastoa. Ja lähiviikkoina keskustelemme lausuntoluonnoksestani Koterissa, joten puhun tästä luonnoksesta, siitä ei ole vielä puhuttu siis valiokuntatyössämme. Pyydän, että pidätte sen mielessä. Minä valmistelen siis tätä luonnosta hyvässä yhteistyössä regikollegoiden kanssa, Stelia Kosolinon kanssa siellä, Kasselin ja Mihailovan kanssa myös. Hienoa, että teemme tätä alueelle tärkeää yhteistyötä parlamentin kanssa. Leikkauksia on budjettiin ehdotettu ja pahoittelen sitä. Mutta tämä on varmasti aihe, josta on kuultu jo aika paljon edeltäviltä puhujilta, joten en puhu siitä sen enempää. Minä haluaisin sanoa, että arvostan pääosastolla tehtyä työtä. Paljon suuria askeleita oikeaan suuntaan, erityisesti yksinkertaistamisen osalta. Joten emme ehdota suurta muutosta komission ehdottamaan lähestymistapaan, mutta painottaisin kuitenkin muutamaa seikkaa, joissa olisi parantamisen varaa mielestäni. Ensinnäkin olin iloinen, että komission jäsen puhui siitä, ettei yhtäkään aluetta saa jättää yksin. Kohesiopolitiikan pitäisi koskea kaikkia alueita. Ja totta kai, jos haluamme Euroopan unionin, joka on lähellä kansalaisia, niin Parasta onkaan lähteä liikkeelle alueista ja kaupungeista. Kohesiopolitiikka voi kai olla tehokkainta lähellä kansalaista. Mutta jos katsotaan näitä ehdotuksia, niin esimerkiksi aihekohtainen keskittäminen kansallisella tasolla eikä alue tasolla puhutaan vapaaehtoisesta siirrosta Invest EU-hun tai muihin ohjelmiin on 5 prosenttia budjetista – tällaiset tekijät antavat vähän sellaista käsitystä, että tässä on siirtymäalue tasolta kansalliselle tasolle. Ja kun itse tulin alueelta tietenkin, niin pidän tätä huonona kehityksen kulkuna ehdotuksessamme. Ehdotamme muutoksia tämän asian oikaisemiseksi. Aluepääosaston kanssa olen käynyt keskusteluita ja minusta tuntuu, että Oikeastaan ei ajettu takaan tällaista siirtymää kansalliselle tasolle aluetasolta, joten varmasti voidaan ymmärtää tällaiset tarkistukset, joiden kautta halutaan kohesiopolitiikka enemmänkin alueellistaa entisestään. Se todella auttaisi Euroopan unionin lähentymistä kansalaisiin. Toinen tärkeä aihe. Sosiaaliset aluekehitysrahaston ulottuvuudet. Me haluamme tukea syrjimättömyyttä ja sukupuolten tasavertaisuutta. Nämä asiat ovat unionin sopimuksessa tietenkin mukana, mutta EAKRssä ei niinkään, joten on varmasti tärkeää viitata näihin, kun puhutaan näin suurista budjettiosuuksista. Näistä asioista siis puhumme ja sosiaalisempien kysymysten puitteissa teissä puhumme varmasti myös enemmän demografisesta kehityksestä. Euroopan unionissa on paljon muuttoliikettä ja jotkut alueet autioituvat. Paljon puhutaan siirtolaisuudesta EUn ulkopuolelta EUn alueelle, mutta muuttoliike EUn sisällä ehkä ratkaisee joitain ongelmia, mutta luo muita ongelmia Ehkä tässä voitaisiin aluekehitysrahastoa käyttää avuksi. Ehdotamme myös tarkistuksia, jotta asetuksesta tulisi vihreämpi. Tämä on yksi poliittisista tavoitteista, vihreämpi Eurooppa, mutta ehkä voitaisiin vähän täsmällisemmin ja konkreettisemmin viitata ilmastotoimiin, sopeutumiseen ja siihen, että selvitään paremmin luonnonkatastrofeista. Viime vuosien aikana on nähty paljon luonnonkatastrofeja, tulvia, majäristyksiä ja niin edelleen. Olisi hyvä, jos EAKRn varoja voitaisiin käyttää tällaisissa yhteyksissä. Ei välttämättä vain ad hoc sitten, kun luonnon katastrofi on tapahtunut, vaan keskeisenä osana aluekehityspolitiikkaa. Yhtävedonomaisesti olemme melko tyytyväisiä yleiseen suuntaan, jonka komissio on valinnut, mutta enemmän pitäisi mielestäni painottaa politiikan alueellistamista, sosiaalisia näkökantoja ja sitä, että politiikasta saadaan vihreämpää. Ajatellaan enemmän ilmastokysymyksiä. Me ehdotamme useita tarkistuksia, ehkä vähän teknisiäkin, mutta varmasti voimme näin parantaa asetusta kaiken kaikkiaan. No tästä aiheesta tänään puhumme. tänne me kaikki ollaan samaa mieltä siitä, että aluepolitiikka on tärkeää. Olemme samaa mieltä siitä, että aluekehitysrahasto on tärkeä ja siitä, että budjetin pitää olla riittävä. Mutta ymmärrämme samalla budjettipaineet, totta kai. Toivomme kuitenkin, että voidaan pitää kiinni komission ehdottamasta budjetista. Todella toivon, että kolmikantaneuvotteluissa mukana olevat, mehän emme tietenkään alueiden komiteana ole edustettuna, mutta toivon todella menestystä niille, jotka ovat kolmikantaneuvotteluissa puolustamassa tätä politiikkaa. Kiitos. Kiitoksia kovasti, koska äh, muita äh, koordinaattoreita ei näy kuulu. Annan herran von Nistelrooden puheenvuoro nyt. Opportunity. Kiitos siellä, että tämä tilaisuus puhua täällä komission jäsenen läsnä ollessa. Paljon tässä on sanottu jo sanon nyt vain, että jos näkee komission ehdotuksen, niin koesiopolitiikka on edelleen EU-tavoitteiden ytimessä, eurooppalaisten tointen ytimessä, jolla tapaa on vähemmän rahaa alkeellisuusrahoitussa tulosten takia uusissa jäsenvaltioissa niin sanotusti. Ja tämä on looginen seuraamus. Olisi kuinka luotettavaa tahansa. Se olisi käyttänyt infraa, mutta tämä on selkeä tulos. Toiseksi kohesion pitäisi pysyä tuossa asemassa. Niin kuin aikaisemmin puhuja sanoi, maahanmuutto näiden sisäisesti. Katsotaan, että osa Eurooppaa kärsii väestönkadosta – jos katsotaan valtioita kuten Puolaa, Romaniaa, niin siellä ottamus voisi olla puolet väestöstä johtuen ikääntymisistä ja johtuen tiettyjen Euroopan osien houkutuksesta, kun on näitä osaamiskeskuksen niin takia nämä ihmiset poistuvat noista maista. Tämä on todellinen haaste, joka meillä edessämme pitää antaa vastaus ihmisille noilla alueilla, jotka jäävät jälkeen. Kuvitelkaapa kylä, jossa nuoret asuvat, jossa vanhuksia ja sanovat, että wow, uskokaa eurooppalaiseen hankkeeseen. Niin vastaus oli sitten, no minkälaista eurooppalaista hanketta sinä lupasit oikein? Kasvuja työpaikkoja, voittaja vie kaiken. No tämä on juuri se syy, miksi meillä on aluepolitiikka, että voidaan antaa vastaus tähän – ja tämä osoitettiin jo aikaisemmin. Herra Arimo Kreel sanoivat, että on tietyt välineet käytössämme. Siinä meillä on edelleen vahvaa kohesiopolitiikkaa, joka on muiden politiikan kanssa samalla viivalla. Olen nyt esittelijä, kun on tuo horisontti 2020 teksti ja suhde siihen. Horisontti 2020 alkamme selkeitä 90 prosenttia 180 miljardista menee vanhoihin jäsenvaltioihin. Siellä on huippuoliopistot siellä. Siellä nämä suurit investoinnit tapahtuvat ja sitten siellä pitää siirtyä alhaalta ylös kohti uutta maailmaa, jossa on osaamista, ensimmäinen aihe keskittymämme. Teemme tätä jo siinä mahdollisuus sanoa, että no selvä, ei nyt katsota vain alaspäin investointeja, vaan pitää myös laittaa nenä ylöspäin ja katsoa, että missä saadaan vahvempaa Eurooppaa tässä yhteistyössä. Sitä Ari Mookin sanoi rajat yhteistyöstä. Hän puhui sitten nähdään, että on uusia välineitä esim. Euroopan innovointi- ja teknologiakeskus viime vuonna, viime viikolla siis se täytti 10 vuotta. Se on nuori eurooppalainen toimija, neljä kymmentä paikallista keskittymää siellä on, tai siis aluetta, he työskentelevät, ja 20 prosenttia sijaitsee vanhassa jäsenvaltiossa 10 prosenttia uusissa jäsenvaltioissa. Ja kun nyt puhutaan aihealuekeskittymästä keskittymästä, älykkäästä kes- erikoistumisesta, niin on niin paljon mahdollisuuksia, jos puhutaan biopohjaisesta tuotannosta tai energiasiirtymästä tai uusista materiaaleista, jossa myös ilmastonmuutos vaikuttaa. Ja tässä yhdistelmässä korostaa sitä, mitä Kreil juuri sanoi, että kohdallisuuspolitiikkamme ja budjettimme kautta meidän pitää löytää toimintamahdollisuuksia, jotka on räätälöity jäsenvaltioihin ja alueisiin, jossa voidaan tämä 1 plus 1 on kolme lähestymistapa, jossa voidaan toimia nopeammin Ja ehkäpä valtiot, valtiotasolla talouttaisiin voivat päättää, että tuoda yli 5 prosenttia EAKRstä ja muista rahastoista yhteen, jotta ne viedään hankkeisiin, jotka toimivat Horisontti 2020 filosofian mukaisesti. Eli ei rahaa ensin Euroopan tasolle, vaan pitää laittaa suorasiirron kautta sekä kun on käyty läpi tavoitteet ja tulokset jäsenvaltioiden rahoitusosuuteen eikä rahaa takaisin. Eli monta asiaa on tulossa, jota pitäisi tehdä tämä tulevaa politiikkaa. Ja pitäisi sanoa, että selvä, jos jokin muuttuu rahan osalta, niin ehkäpä vähemmän rahaa käytössä. No kaksi kommenttia siitä ensinnäkin, miten rahat voidaan käyttää paremmin. Pitäisi sitoutua enemmän muihin kuin julkisiin investointeihin, se on tärkeää toiseksi liittyen monivuotisen rahoituskehykseen, niin jos havaitaan, että jokainen euro, jota Saksa laittaa kohesiopolitiikkaan, palaa puolentoista kertaisena. Tulee sisämarkkinoilta, jossa he, tu- he vievät ja sitten saavat rahaa takaisin. Rahoitusmarkkinoilta tulee rahaa, reaalitaloudesta tulee rahaa ja eurooppalaisista hankkeista tulee rahaa. Holtilaiset tuo 1,4 tuo suhdeluku luku euroa, jota saadaan takaisin sijoitettua euroa kohtaan. Eli tässä keskustelussa ei ole kyse vain kompensaatiopolitiikasta. Kyse on politiikasta, jota kohti pitää mennä, koska maailma kehittyy nopeasti ja meidän pitää ottaa huomioon kohesio ja muut tavoitteet, kuten sanottiin, jotka ovat osaamiseen, kilpailukykyyn, ilmastoon, viherryttämiseen, päin Eurooppaan niin edelleen Joten tärkeää käydä keskustelua täällä Koterin kanssa, Koterin ystävien ja Regin välillä, mutta pitää käydä täyttä keskustelua täysistunnossa, koska kohesio saa aikaan tuloksia paikallistasolla, on tulossa vaalit, on kaikenlaista natalismia ja Euroopan vastaisuutta ilmassa. Parasta on, että kansalaiset puhuvat tuloksista alueen paikallistasolla ja heille pitäisi jätä mahdollisuudet tehdä niin ei vain antamalla rahaa, vaan myös siten, että olisi uusia viestintätapoja ja tänä iltana komission jäsen Regio Stars palkintotilaisuus. Äh, palkitsemme siis näitä Euroopan alueiden tähtiä, missä niitä pitäisi tuikkia. Kiitos. Thank you very much. Now. Kiitos sitten Mopertui, joka vastaa yhteistyöstä ja sen osin esittelijänä. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen että vahvistitte tukenne kohesiopolitiikalle, kun budjetti ilmapiiri on melko tiukka ja poliittinen konteksti on myös melko huolestuttava ja kirjainen on sanottu jo. En nyt toistaisena sen tukee sosiaalista, alueellista, taloudellista kohdista. Tässä on nämä eri osatekijät, palaan siihen, mitä juuri sanottiin, mitä herra Nistelrooy siis sanoi kohesiopolitiikan pitää luoda oikeat olosuhteet. Tässä luodaan olosuhteita, ja, jotta saadaan nämä kasvua vähemmän, pirstaloitumista Eurooppaan, vähemmän jakolinjoja taloudellisesti, mutta myös alueellisesti. Ja alueellinen jatkuvuus tässä on uhattuna ja myös sosiaalinen pirstaloituminen on havaittavissa. Monet puhujat korostivat sitä, että, no Kreel erityisesti korostivat siis sitä, että tarvitaan politiikka, joka edistäisi alueiden asemaa. Ja se pitää vastata uudelleen myös toissijaisuusperiaate, joka on minusta tärkeä. Eikä pitäisi olla valtioiden politiikkaa pelkästään, mitä tulee minun ryhmääni alueiden komiteassa ja tähän miet- lausuntoon, jota kävin läpi. Ja jo tietysti me kesälläkin jo olen työstänyt tekstiä, joka liittyy komission joka käsittää suunnittelee alueellista yhteistyötä Euroopassa. Tässä pitää kuunnella toisiamme ja vaikuttaa, että tehneet hyvin yhteistyötä ja aikapaineita oli, mutta silti tapasimme monia toimijoita. Ja eri mielipideeroja tietysti on ja muutosehdotuksia tulee joskus, jotka ovat joskus ristiriitaisia, mutta minusta kuitenkin tuntuu siltä, että lähestymme kohti yhteistä kantaa tai kantoja olivat nämä poliittiset kannat mit, mitä tahansa. Sitten alueen yhteistyöpolitiikka Euroopassa, ETC siis, niin siitä sen verran, että kyllä nyt huomattiin eri alueista, että oli tietynlaista eri tunteita ilmassa. Ensinnäkin, kun ei näitä budjettileikkauksia, se aiheuttaa suuria tunteita. Ymmärrämme hyvin, että tiettyjä hankaluuksia on budjetisuhteen tällä hetkellä. Ja sitten tunteita syntyy, koska tuo neljäs osio, joka liittyy Interreg Eurooppaan, niin no, sitä on kovasti leikattu budjetissa. Sitten on huoltailmassa myös, kun ajatellaan tätä merenkuulun yhteistyötä. Ja Arimon kanssa tässä keskustelimmekin jo näin muutosehdotuksen myös herra Julolta, niin kyllä tiettyä murhetta on liittynyt tähän merenkulun yhteistyöhön, joka tällä hetkellä on osa ylikansallista yhteistyötä. Ja tulee alueisiin, ja kuten oman alueeseni saarialueisiin ja myös muihin, esim. pohjoisessa Virossa muun muassa se tekee yhteistyötä Suomen kanssa. No, kun ollaan merenrannalla, niin kyllä siinä huomataan, että ollaan rajalla oli se sitten meriraja tai maaraja tai muu, niin se on silti valtionraja ja näin ollen eri toimijoita tästä kuulimme ja merenkulun merialaan yhteistyön pitää pysyä rajat ylittävän yhteistyön puitteissa lisäksi oli myös pyyntöjä liittyen näihin 25 kilometriin, jotka nyt on tähän lisätty. Se on aiheuttanut paljon reaktioita, eli tällä hetkellä jos alue haluaa tehdä yhteistyötä toisen rajoitetun kanssa, niin pitäisi olla niin, että sen väestö olisi 50 prosenttisesti sijoittunut rajalle, raja-alueelle. Eli 25 kilometriä olisi tuo määritelmä. Ja vuoristoalueilla ja muuallakin, niin no, siellä rajoilla ei ole paljon ihmisiä näillä alueilla. Eniten tarvitaan resursseja ja myös yhteistyötä, joten kävi läpi hyvin teknisiä kysymyksiä, mutta haluaisin osoittaa, että viimeiset kaksi kuukautta tavoittelista 20 sidosryhmän edustajaa, ja se on nyt saanut selväksi, no ei nyt kritiikkiä, vaan tahtoa sanoa, että loppujen lopuksi se, mikä toimii hyvin, noissa niin pitää säilyttää. Se on erinomainen asia ja sitten pitää myös on tehdä yhteistyötä. Sekin on hyvin myönteistä tässä kontekstissa, jonka tunnemme tällä hetkellä. Tapasin siis Arimootin, edustaja Arimootin ja se osoitti myös, että samaa mieltä olimme useimmista seikoista – sitten vuorovaikutus myös äh, Rova Marinin kanssa ja Schneiderin kanssa osoittivat, että tässä pitäisi säilyttää alueellinen yhteistyö Euroopassa tärkeänä politiikan akselina kohesioasioissa. Sitten nämä kaksi tai kolme seikkaa, joita halusin vielä korostaa. Ensinnäkin pitää nyt todeta, miten... No, tämä on sanottu jo, mutta kun asiat toimivat hyvin, ne pitää kyllä sanoa ääneen. Niin, siis yksinkertaismenettelyt, siinä on hyvin välitty, mitä tulee ETC, oli kyse sitten suurista yksinkertaisperiaatteista tai siitä, että on huomioon pienet hankkeet alueellisessa yhteistyössä, tai oli kyse sitten siitä, että otetaan huomioon nämä makroalueet tai muut, tai oli kyse sitten siitä, miten voidaan paremmin määritellä nämä valuma-alueet ja muut, no kaikki tämä on saanut innostuneen vastaanoton kuitenkin yksi seikka, jossa keskustellen käydään jatkossakin KTR-valiokunnassa erityisesti, mutta muuallakin ja varmasti myös Euroopan parlamentissa. Nimittäin tämä kysymys on tuo nelososio Interregi, jossa on paljon kysyntää sille, että säätettäisiin no budjetti prosenttitasot samalla tasolla aikaisemmin. Ja Arimo tämä myös sanoi aikaisemmin. Ja sitten tuo viides osio alueellista yhteistyötä, joka on innovaatio itsessään. Eli alue, joka puoltaisi investointeja alueiden välillä innovaatiokysymyksissä. Toisaalta olemme sitä mieltä, että tämä on erinomainen aloite, kuten komissio jäsen aikaisemmin sanoi, niin kyllä innovaation on tarpeen alueilla. Kyllä se on tarpeen myös, että alueet tekevät yhteistyötä innovaatioinvestointikysymyksissä, kun työstetään teknologioita, jotka on tarkoituksena, jotta voidaan saada aikaan vipuvaikutuksia tietysti, mutta tämä tyyppinen säännös ei saa jäädä vain muutaman alueen hyödyksi, jotka ovat kaikkein kilpailukykyisimmät tai parhaimmat. No, aikaisemmin puhuja sanoi tämän herran Nistelrooy, että kyllä, tällä hetkellä ole sitä mieltä, että vesi kulkee mereen, eli että kaikkein parhaimmat säännökset ja suurimmat resurssit menevät niille alueille, jotka ovat innovoimimmat ja kaikkein suorituskykyisimmät, joten tässä kohtaa, no korostaa tietysti, että se on tarpeen tuo osio, mutta pitää silti pohtia sitä, että säännökset pitäisi olla auki kaikille Euroopan alueille, mukaan lukien ne, jotka eivät välttämättä ole teknologisesti kehittyneimmät, kilpailukykyisimmät, mutta joilla on tiettyjä alueellisia haittoja, mutta joilla ideoita voivat innovoida sosiaalisesti, organisatorisesti no muuta. Tämä on erittäin tärkeää. Eli tulevassa alueellisen yhteistyön politiikassa – pitäisi ottaa huomioon kaikki alueet mukaan lukien. Tässä viitososiossa lopuksi muutkin ovat tämän jo sanoneet jo, meistä pitäisi säilyttää alueen taso sopivana tasona, kun pannaan täytäntöön ja kun luoda lisää arvoa Euroopan tasolla näitä kohesiopoliittisia hankkeita. Alueen yhteistyö on erittäin tunnettu. Interreghän on kaikkien tunnettu. Se ja Erasmus tällä hetkellä Euroopassa pitää taata kohesuosien kautta. Se pitää säilyttää se, tässä kontekstissa, joka on melko hankala tällä hetkellä. Paljon epävarmuutta on tietyissä maissa havaittavissa. Järjestö pitää säilyttää se, mikä toimii ja säilyttää se, mikä on ollut alueellisen yhteistyön toden suola, oli kyse rajat ylittävästä yhteistyöstä tai ei. Sen myötä eurooppalaiset ovat voineet usean vuoden ajan, jopa vuosikymmenen ajan jo rakentaa yhteishankkeita. Ja tämä pitää meistä säilyttää. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten edustaja Poshinao. Kiitoksia kovasti, rouva komissaari. Pyydän saada pyhä erikäläinen romaneeksi lyhyesti kuitenkin. Minä, monet puhujat ovat jo korostaneet näitä rajoitteita. Nyt haluaisin korostaa sitä, mikä on aika uskomatonta. Et nyt puhutaan niin samansuuntaisesti, samalla ollaan, kaikki ovat samalla sivulla ideologiat unohtain. Tämä, yhteistyö poliittisten ryhmien raja-aitojen yli korostaa sitä, miten tärkeä politiikka nyt tässä tällä haavaa meille kaikille on. Siitä kannattaa nostaa omaa häntää Toisekseen on äh, välttämätöntä, että orientoidumme strategisesti tässä, äh, tässä hankkeessamme ja niin, että tämä seuraava ohjelmointijakso todellakin äh, palvelisi sitten taloudellista, taloudellista ja energiasta siirtymistä uuteen aikaan. Tuota, toiselta puolta kollegat puhuvat, että meidän pitäisi samaistua suureen yleisöön esimerkiksi tämän ilmaston äh, suojeluraportti eiliseltä päivältä oli kyllä aika hätkähdyttävä. Ja ja se viestihän suuntautui nimenomaan äh, poliittisiin päätöksentekijöihin äh, kaikkialla. Ja jos me emme, jos emme kykene Eh, kohesiopolitiikan investointivälineitä eh, tai muitakaan eh, valmistamaan Eurooppaa, jotta se todellakin sitten pitäisi johtajan roolia käsissään olemme pulassa. Erity, Eurooppa on johtajan loorissa siinäkin, kun se mitä tulee huonossa asemassa olevien maiden taloudellisen avustuksen lupaukset jäävät vain tyh, tyhjiksi sanoiksi. Tässä 19 äh, vuoden äh, parlamenttivaalikampanjassahan hän on syytä korostaa näitä suurimpia uhkia, mitä yhteistyötä me äh, ko, mm, kohtaa. Tässä IPCCn ilmastoraportissa katse on jo niinkin lähellä kuin vuodessa 2050. Eli että, että mitä puolentoista asteen lämpötilan nousu vai, vaikuttaisi ei puhumattakaan, jos se kohoaa kahdella asteella. Päätöksiä, päätöksillä on todella kiire. Nyt sitten muutama äh, käytännön asia tästä äh, mietinnöstä. Olen äh, aivan samaa mieltä niistä myönteisistä päätöksistä, joita, joita eurovaaliratkaisut mukanaan tuovat kannattaa miettiä, e, keitä sitten kevään vaaleissa selviytyvät Euroopan parlamenttiin. E, ovatko sitten, ovatko sitten Euroopan ystäviä vai vihollisia? tulokset saattavat kääntyä kumpaan suuntaan hyvänsä. Ja tässä tietysti pitäisi kohesiopolitiikan olla Eurooppa-hankkeen selkein puolesta puhuva argumentti, jos ajattelemme tulevaa komissiota on tärkeää, että, ettei dramaattisia muutoksia nykyiseen kohesiopolitiikkaan tule. Ensinnäkin nämä äh, paikalliset toimijat, äh, jotka näitä äh, rahavirtoja hallinnoivat, ovat kykeneväisiä tätä työtä jatkamaan. Ja tietenkin dramaattiset muutokset sitten hidastaisivat täytäntöönpanoa. Äh, ja kun, ja äh, kun tarkastelemme näitä äh, myöhäisiä ratkaisuja 2014 hyväksytyn asetuksen jäljiltä ovat pelottavia. Eli kaikenlainen eh-, ehdollisuus, tällainen taloudelliseen makrotalouteen riittyvät ehdot tai ylipäätänsä tällaiset eh-, eh-, ehdollisuudet vahingoittavat solidarisuuden tarvetta. Ei, e, e, ei, pelkästään tulevaisuudessa, mutta nyt ihan näinä päivinä 2018 vuonna, 2019 vaalivuonna tietysti tämä tämä Eurooppa, jossa on erilaisia kehityskulkuja. Ja siinä toki palataan aina tähän solidarisuuteen ja tällaiset erilaiset ehdot, eh, riippuvuussuhteet, joita tähän rakennetaan, on, on vaarallinen tie. Se uhkaa koheisiota ja Euroopan eh, projektin eh, solidarisuutta. Toki pitää muistaa sen, mitä muut puhujat ovat maininneet, eli tämä N plus 3 periaatteen, jotta huomioidaan sitten ne edellisen ohjelmakauden jättä, jälkeensä jättämät aukot vuodesta 2021 alkuun mennessä saatakoon nämä eri täytäntöönpano säännöksi ja muut riittävän valmiiksi niin, että että rahaa voidaan sitten ruveta käyttämään kansalaisten hyödyksi, mutta ei se noin vaan tyhjästä synny. Esimerkiksi nämä kelpoisuuskriteerit esimerkiksi rahastossa on saatava sellaisiksi, että, että nimenomaan sitten siinä otetaan huomioon vaikkapa pyörillä liikkuva kalusto, äh, rautatiekuljetukset aivan äh, erityisesti ja, ja, ja myöskin kaikki kaukolämpöhankkeet olisi pidettävä äh, pyörimässä. älkää me unohtako, että Keski-Euroopan talvet ovat pitkiä ja, ja kalliita ja rahaa palaa Eh, siihen, että nämä kaikki energiasiirtymät saadaan toteutumaan ja me, meidän tulisi kyetä hyvä, hyödyntämään kaukolämpöverkkoja entistä tehokkaamman. Ja, ja ajatellen sitten eh, näiden eh, tukihankkeiden kelpoisuutta niin, että sitten investoitaisiin ei hiilipohjaiseen lämmitykseen, vaan kaasuun – koska ka- kaasuhan olisi näille kunnille ja yhteisöille hyvinkin hyödyllistä, koska ei heillä ole mitään muita varoja ja resursseja huolehtia tulevaisuudestaan ja tästä kuoleman jälkeistä elämästä, niin ikään kuin, jos noin raamatullisesti sallitaan tämä vertaus Tässä asetuksessa korostuu se vaara, mikä täytäntöönpanon puutteista johtuu, niin mikä on todellinen tilanne monissa muissa. Sitten Connecting Europe-väline kohesiorahaa on tähän 10 miljardia varattuna tähän Connecting Europe ja siinä on vaarana nyt sitten budjettisopistukset. Haluaisin kysyä kaikilta, että eikö kannata säilyttää nämä tämän kolmen vuoden ajan ja tämmöiset erilaiset rahat, joita on allokoitu, pidettäköön sitten kansallisessa budjettiraamissa ja sitten saadaan nämä Euroopan laajuiset verkostot paremmin toteutumana neuvottelutie lyhenee ja tehostuu. Ja vielä yksi juttu on ihan välttämätöntä taata se, että, että ne säännöt, jotka äh, määrittelevät varainsiirrot, äh, mainittakoon yleis, yleisasetuksessa ja äh, rahoituskehys kehysten puitteissa. Ne, ne tietenkin sitten toistuvat sitten aluekehitysrahastossa ja kohesiorahaston säännöissä, niin Connection Europe äh, säännöt. Nämä, tämä sääntö olisi sitten no, saatettava osaksi kaikkia kolmea asetusta niin, että jatkuvuus ja vakaus äh, säily, säilyisi. Äh, meillä on tällainen ää, ää, mahdollisuus äh, varattuna myöskin sitten tämän sotilaisen äh, liikkuvuuden takamiseksi. Sehän tulee puolustusvaroista tietenkin, mutta yleisesti ottaen meidän pitää varmistaa se, että äh, kaikki nämä toimet ovat yhteensopivia keskenään. Tässä on tällainen kolmikanta ikään kuin mukana pelissä, koheesiopolitiikka, sotilaspuolustuspolitiikka ja, ja tämä liikkuvuus ulko, ulkosuhde, ulkosuhdepalvelu pitää kytketä, kytkeä tehokkaammin myöskin kohesiopolitiikkaan. Kiitos. No, mister. Kiitos sitten Sanchez Munoz, joka sosiaalirahastosta laatti mietinnön. Te, gracias, komissari. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minä edustan toista esittelijää. Aiheena ESF Plus. Minä puhun ihan lyhyesti. Y organizaciones queríamos... Kun olen puhunut eli järjestöjen edustajien kanssa totesin, että haluaisin sanoa ESF Plusasta seuraavaa. Nyt on pyydetty selkeämpää yhteyttä – ESFn ja sosiaalisten ja alueellisten tavoitteiden välille. Niin, että sosiaalirahasto ei ole ainoastaan tiettyä alakohtaista politiikkaa. Me pahoittelemme sitä, miten näkymättömiä tässä aluepaikallistoimijat, jotka täytäntöönpanevat tätä aloitetta, ovat. Meidän on kyllä osoitettava – se, miten tärkeää on täytäntöönpano tämän lainsäädännön osalta, ottaen erityisesti huomioon, miten paljon toimijoilla on jo kokemusta. ESFstä on tullut ESF Plus, ja siinä otetaan mukaan sellaisia aloja kuten koulutus, terveys ja siirtolaisuus. On mielenkiintoista, että tällaista koordinointia on ESFn ja turvapaikkaa ja siirtolaisuusrahaston välillä. Siitä puhutaan lisää tänä iltapäivällä. On tärkeää toki, että on koordinointia näiden kahden rahastojen välillä ja että siirtolaisuus otetaan huomioon. Andalusiassa olemme, elämme hyvin lähellä Afrikkaa ja meille tulee siirtolaisvirtoja, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja yksin kulkevia alaikäisiä. Meidän pitää jotenkin ottaa vastaan nämä ihmiset. Se on meidän velvollisuutemme. Meidän on se kannettava. Rahaston avulla voimme koordinoida hätävaroja, huolehtia myös koulutuksesta, paremmasta tulevaisuudesta siis näille ihmisille. Olen samaa mieltä siitä, mitä on sanottu alueellisesta yhteistyöstä, joka on todella Eurooppa-hankkeen keskiössä. Komission ja sen Gretsu viittasi Erasmukseen yhtenä menestystarinana Euroopan unionissa. Olemme samaa, olemme samaa mieltä siitä, että paljon edistystä on saatu aikaiseksi Erasmuksen kautta. Meistä alueellinen yhteistyö voisi olla alue paikallisviranomaisten Erasmus ikään kuin. On kuitenkin totta, että epäselvyyttä on nyt vesirajat, merirajat ylittävän yhteistyön osalta. Se kannustaa. Meillä on tällaista meriyhteistyötä Marokon kanssa ja se on voitava linkittää siirtolaisuuteen ja moniin muihin tärkeisiin aiheisiin. Mutta meriyhteistyön takia tarvitaan läheinen linkki, yhteys. Mitä tällä oikein tarkoitetaan? Ei meillä ole mitään tunneleita, mutta olemme tehneet 25 vuotta yhteistyötä. Andalusiassa meillä ei ole ainoastaan espanjalainen raja, vaan eurooppalainen raja myös. Ja sitten sosiaalirahaston ja sosiaalisten oikeuksien pilarin yhteys. Meidän pitäisi pyrkiä näin vähentämään epätasa-arvoa. Meidän pitäisi auttaa niitä, joihin kriisi on iskenyt kaikkein pahimmin. Näin voidaan huolehtia paremmista yhteyksistä kansalaisten välillä ja saada kansalaisilta tukea Euroopan unionille. Me emme ole selvinneet kriisistä ennen kuin kaikki ovat selvinneet kriisistä. Ketään ei voi jättää yksin tai jälkeen. Tämä on prioriteettitehtävä. Tämä on tärkeää meille ajatellen Euroopan tulevaisuutta. Kiitoksia. Sitten Malesic lyhyesti vain, koska pitäisi jättää vähän aikaa komissaari Kretschullekin vastata kommentteihin. Kiitos. On ilo viestiä alueiden komiteaan valkoisesta tästä alueiden komiteasta tästä tärkeästä aiheesta. Hienoa, että olemme kaikki täällä puhumassa koisiopolitiikan puolesta taistelemme sen puolesta, kuten sanottu, ja meidän pitäisi nyt tapella perustuen siihen, mitä meillä on nyt komission ehdotuksena. Kyseenalaista, josko kohesiopolitiikka tulee säilymään vaavana vai ei, koska no monet jo mainitsivatkin, että ensinnäkin on näitä voimakkaita leikkauksia MFF-ehdotuksessa kohesiopolitiikkaan, mutta lisäksi MFF-viestinä on hyvin kyseenalainen viesti koska leikataan kohjapuolikosta 10 prosenttia ja samalla lisäystä tulee kilpailukykyhankkeisiin jopa 50 tai 100 prosenttia, mikä on ok, mutta periaatteessa on vaan, että annamme enemmän mahdollisuuksia kilpailukykyisille alueille ja sitten vähemmän toimintamahdollisuuksia vähemmän kehittyneille alueille. Ja tätä emme halua nähdä. Tämä ei voi olla viestimme sen takia Euroopan parlamentti tulee vastustamaan tätä ja valmistamaan muita lukuja ja muita ehdotuksia. Toinen asia, mikä täällä myös mainittiin jo, Postin arvomassa mainitsi tämä, tämä liittyy koisiorahastoon, jos leikkaamme koisiorahastosta 46 prosenttia. Mitä se tarkoittaa? Tarvitaanko tuota välinettä, jos on vain puolet rahasta mikä on siinä aikomuksemme ja tavoitteemme. Ikään kuin emme haluaisi enää kohesiorahastoa ja kohesiopolitiikkaa. Sama on tärkein väline, joten kyseenalaista on, että mitä nyt halutaan saavuttaa. Jos sitten kaikkien leikkausten lisäksi sallimme helpot siirrot kohesiokan varoista muihin EU-välineisiin, miksei toisinpäin? Miksei kohesiopolitiikalta muista välineistä varoja? Aina leikataan kohesiopolitiikasta ja annetaan muille välineille, koska nyt jäsenvaltiot voivat vapaaehtoispohjalta päättää maksuista, jotka ovat 5 prosenttia jopa kustakin rahastosta, jotka ovat uusiin investointivälineisiin. Ja uudet investointivälineet, no ne on ihan paljon täytäntöön, joten heidän motivaationa on antaa 5 prosenttia uusiin investointivälineisiin, mutta miksi toisinpäin? Tämä on hyvin kyseenalaista. Sitten tämä 10 miljardin siirto verkkojen Euroopan välineeseen kohesiovaroista, jossa on jo leikkaus 46 prosenttia. Kysymys kuuluu, mikä on kohesiopolitiikan tulevaisuus? Sitten pitää myös mainita makrotalouden ehdollisuudet, jotka on, ja se tosiasia, että MFF-ehdotuksessa on uusia reformitukihakkeita ja sen budjetti on 25 miljardia euroa. Samalla edelleen asetuksessamme, komissioituksessa lukee tai on pyyntö jäsenvaltioille käyttää kohesiopolitiikan varoja sille, että tuetaan uudistuksia ja reformeja. Miksi? No siksi, että on uusi rahoitusuus 25 miljardia euroa uudistuksia varten ja nyt sitten taas pitää laittaa lisäksi 25 miljardin eron kohesiopolitiikasta. Miksei toisinpäin? Kommentti ilman mikrofonia, kyllä, ja näyttää pitää vastustaa, mutta sanon vain, että tämä komission ehdotus ei tue kohesiopolitiikkaa, siinä vain leikataan kohesiosta. Ja tästä emme ole samaa mieltä. Ja yksi kommentti vielä. Uudessa asetuksessa on paljon ehtoja niin paljon ehtoja, ettei sitä voida hyväksyä. Eli ensin nykyasetuksessa lähdetään liikkeelle nykykaudesta ja on nämä makrotaloudet ehdot ja ex ante ehdot nyt sitten uudessa asetuksessa. Tämän lisäksi no, on parannettu ikään kuin ex ante ehtoja, minkä lisäksi on rikkomusehdot, jotka on tullut uudelleen käyttöön ja sitten oikeusvaltioperiaate No kaikkea me nyt tehdään taas, että kohdistuspolitiikasta tehdään monimutkaisempaa ja itse asiassa jumitetaan kohesion varat, jos ajatellaan lopullista ja pk-yrityksiä, kansansäästöjen nuoria, koska on huono hallinnointitapaa tasolla. ja tämä ei ole hyvä viesti. Kiitos. Last speaker from... Viimeinen AKon puhuja, Alo Vantako, e koordinaattori. Uh, ladies and gentlemen, uh, thank you very much. Hyvät näistä herrat, lyhyestä virsi kaunis. Yli moneen, monen kuulemani asian voin allekirjoittaa suoralta kädeltä. Kolme lyhyttä eh, kommenttia aluepoliittisesta näkökannasta. Ensinnäkin budjetti me olemme puhuneet äh, äh, pakkoasepolitiikan tulevaisuudesta EU-budjetin äh, puristuksessa. Tässä lisäarvo on aina mainittu, mainittu tällaisena johtotähtenä ja rajat ylittävä yhteistyö nyt on tästä paras mahdollinen esimerkki, parempaa en tunne. Meillä oli yhteen laaja yhteisymmärrys rajat ylittävän yhteistyön tärkeydestä, mistä tekin olette kaikki osallistuneet. Valitettavasti nämä ehdotukset eivät tätä periaatetta täysin kuvasta. Puhutaan nyt 6,4 miljardin lisäyksestä tähän koko pottiin, mutta se on enemmän kuin rajat ylittävä yhteistyö yhteensä saa. Eli nyt kannattaa sitten kysyä, että mihin se onko raha tosiaan nyt asianmukaisessa käytössä, mutta ei tässä ole kysymys pelkästään rahasta, vaan myöskin ympäristöstä. Komissio ansaitsee onnittelu siitä, että tässä on painotettu tätä ympäristöyhteistyötä rajatyttävän yhteistyön yhtenä avainpiirteenä eikä pelkästään rajoituta Interregiin, vaan katsotaan vähän pidemmäksi sitten. Toisekseen haluaisin mainita luottamuksen rakentaminen ja vahvistaminen raja alueyhteistyössä. Se, se toteutuu parhaimmillaan Tsekki, Tsekin puolen välisen rajayhteistyön tuloksena. Yhteensä 4000 osallistujaa oli aktiivisesti ja se, nämä EU-hankkeet sitten yhteisesti hyödyttivät 300 000 ihmistä rajan kahta puolta vaikka e-, ensinnäkin rajat, tämä hankerahat olivat varsin vaatimattomia koltaan, mutta erittäin tehokkaita me kytkemme selittää tämä esittelemän rekivaliokunta. Meille tämä nyt on ihan, ihan uusi juttu, että tämä on erittäin tärkeä asia, niin että saamme todellakin kohesiopolitiikkaa ajatuksi läpi tuolla ruohonjuuritasolla. Eli sitten mitä tulee varainkäytön valvontaan, siellä on paljon tehtävää, työtä tehtäviä että tässä keskityn nyt vaan tähän, t- pien, pienin hankkeisiin, alle 100 000 hankkeisiin, että tässä on tällaiset yksinkertaistetut menettelyt ovat, ovat tärkeitä se on, on tietenkin hyvä, mutta jos minä olen edunsaaja, käytän tietysti tätä könttäsummaa ja pyrin sitä, sen sitten jyvittämään tarpeen mukaan. Et siis, kaikki työt on laskutettava sentilleen, että joka tapauksessa työ on, on, on tehtävä. Eli oikeastaan siinä ei työmäärä mihinkään vähene. EU-hankkeita määrittävät EU lait ja ne tietysti pitäisi sitten valvoa, valvoa samalla tavalla myöskin kaikissa jäsenmaissa asianmukaisesti niin, että kaikki ää, vaatimukset täyttyvät. Sitten Hela Suon ää, viimeisenä äh, kommentoijana, niin että komissaarillakin jäisi sitten vähän, vähän aikaa kommentoida. Kiitos puheenjohtaja. Muutama sananen vain. Ensinnäkin muistuttaisin siitä, että paljon työtä vielä edessämme, kun työstän näitä ehdotuksia, jotka on jo tehty. Pitää kuitenkin muistaa, että joitain kuukausia sitten emme ole varmoja siitä, että olisi kohesiopolitiikka, joka voisi hyödyttää kaikkia Euroopan alueita Totta on, että monet tarkastelevat ehdotuksia, jotka ovat nyt pöydällä, ja vertailevat niitä tuon aikaisempaan kauteen. Se on ihan normaalia samalla minusta. Ei pitäisi olla niin, että unohdetaan, että asiat muuttuvat ja se politiikan logiikka sanoo, että se muuttuu, kehittyy, liikkuu, koska markkinat ovat muuttuneet myös EU-ssa itsessään seitsemässä vuodessa. Ja tässä tukeutuisesti seitsemänteen kohesiokertomukseen, joka komissio julkaisi. Se osoittaa mielenkiintoisia asioita, erityisesti tuon kehityksen, jossa havaittiin selvästi, että tietyt alueet olivat kasvaneet tuona aikana merkittävästi, jopa erittäin merkittävästi, ja samalla tietyt muut alueet olivat kokeneet hankaluuksia kriisin takia, ja sitten kertomuksessa valaistiin selvästi, mikä tilanne on tietyillä alueilla, joissa tulotaso on keskitasolla. Ja huomattiin, että siellä riskinä oli tulot ongelmat, jos ei varottu niiden tilannetta, tarkastan niiden tilannetta ja kertomus selvästi, että nämä alueet ovat ne, jotka tunsivat heikoita talouskasvoja Tässä komission ehdotus tuota alueiden perimet vihreä, tai siirtymäalueiden määritelmä on hyvä, mutta tällä sinulla kannattaa jatkaa ja sitten samaa mieltä olen kuin AK yhteisrahoituksesta, eli pitäisi siirtyä 60-70 prosentista tai 70 prosenttiin ja loppuun vielä ei voida puhua ei ole kehityksestä viime vuosina puhumatta Brexitistä – Tiedämme jo, että tietyt alueet kokevat voimakkaita vaikutuksia tämän takia. Ehkäpä koviakin vaikutuksia tulee nopeasti. Oli kyse sitten yhteistyöstä tai taloudesta, kaupasta, liikenteestä, kuljetuksesta ja muusta. Joten ei, ole pitänyt katsoa, että tarvitaanko tässä erityisvälineitä raho- rahastoja vai muita, jotta voidaan valmistaa alueet tähän muutoksellisesti ne alueet, josta tulee raja-alueita, kun on tämä tilanne, joka nopeasti on edessämme. Joten komission jäsen voisitteko esittää kantanne tästä asiasta. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Niin, rouva komissaari, nyt saatte puheenvuoron yrittää äh, vastata vastata näihin kysymyksiin, mutta kuten huomataan, aika on aina tiukilla meidän yhteiskuntapalaverissamme. Kiitos, kiitos oikein paljon. Kuten sanoin, minulle on aina ilo päästä käymään näitä keskusteluita. Tämä oli kiinnostava keskustelu. Jostain kysymyksistä emme ole ihan samaa mieltä, mutta kaiken kaikkiaan pitäisin tämän päivän kokousta vahvistavana sille, että me näemme tulevaisuuden samantyyppisenä. tämän tärkeän tärkeää investointipolitiikkaa kansalaistemme eteen. Pidin siitä, mitä edustaja Bostinaro sanoi. Hän oma mieheni tietenkin myös. Lähden liikkeelle hänen puheenvuorostaan. Minusta koesiopolitiikalla ei ole kuitenkaan poliittista väriä. On hyvin tärkeää jättää syrjään kaikki meidän epäilymme ja ymmärtää, että kyse on koesiopolitiikasta, josta on etua kaikille kansalaisillemme. Me kaikki uskomme koesiopolitiikan olevan tärkeää ja tarvitsemme yhteistyötä EUn kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kanssa. Eli kerran on todettava, että on hienoa olla täällä, kun täällä ei ole nyt ainoastaan arvon parlamentin jäseniä. Minulla on ilo tavata heitä vähän useammin, mutta hienoa, että myös alueiden komitean jäseniä on täällä paikalla. Lopultahan te olette tärkeä linkkimme kansalaisten suuntaan. Alue- ja paikallisedustajat ja tietenkin myös parlamentin edustajat Euroopan tasolla – Lainsäädäntöpaketista pari sanaa. Tiedätte oikein hyvin sen, että me olemme esittäneet ehdotuksemme toukokuussa. Totta kai kuuntelin tarkkaan kaikkia kommenttejanne, huomioitanne ja ajatuksianne. Nyt odotamme Euroopan parlamentin ja neuvoston työtä, jotta saadaan neuvottelut aloitettua mahdollisimman pian. Minä todella toivon, että voimme pitää kunnianhimoisesta aikataulusuunnitelmasta kiinni, hyvät puheenjohtajat, että päästään neuvottelemaan joulukuussa. Se on todella tärkeää, jos ei haluta lisää viivästyksiä tämän prosessiin. Jos todella haluamme uuden ohjelmointikauden liikkeelle ajoissa. Todella uskon, että ihan viimeinen hetki kolmikantaneotteluiden aloittamiselle on kyllä joulukuu. Ja toivon sitten, että maaliskuussa saadaan päätös aikaiseksi. Parlamentin jäsenillä on paljon osaamista ja kokemusta ja on aivan selvää, että uusi parlamentti ei voi heti hypätä MFF-neuvotteluihin, joten tässä ei voida enää viivytellä. Tämä on ratkaiseva hetki sekä jäsenvaltioille että alueille. Neuvoston jäsenet, valtioiden päämiehet pitäisi saada ymmärtämään, mitä haittaa siitä syntyisi – jos lähdetään lykkäämään näitä päätöksiä Eurooppa-vaalien jälkeiseen aikaan, koska emme tiedä, miltä Euroopan parlamentti tulevaisuudessa näyttää, mutta joka tapauksessa parlamentilla menee aikaa järjestäytyä. Ainakin puoli vuotta viivästystä tapahtuisi näin. Ja näin pitäisi saada kansallisia varoja näiden hankkeiden loppuun saattamiseen eikä eurooppalaisia varoja, kuten oli lupailtu. Joten tiedostan tämän aikataulun erittäin hyvin. Toivon, että itsekin tiedostatte aika hyvin, yhtä hyvin sen, että kaikki rahoituskysymykset on ratkaistava valtioiden ja hallitusten päämiesten tasolla. Maat ovat edustettuina neuvostossa, mutta kaikki muu, kuten tämä asetus on nyt parlamentin käsissä. Monet teistä esittivät hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä, jotka ovat nyt oikeastaan Euroopan parlamentin käsissä indikaattoreista. Edustaja Schneider esimerkiksi ja Saksan tilanteesta. Tietenkin tämä on Bekatel per capita, eli alueiden väliset erot näkyvät, mutta se miten varat käytetään on alueellinen ja kansallinen asia. Ohjelmasuunnittelu lähdet, suunnittelun on lähdettävä liikkeelle. Ja todella uskon, että meidän kaikkien, pala- kaikkien on palattava omiin maihimme puhumaan alueiden ja hallitusten kanssa siitä, että tämä kausi on saatava päätökseen ja sitten voidaan lähteä suunnittelemaan ohjelmia seuraavalle kaudelle. Olen oikeastaan kaikkien kanssa samaa mieltä siitä, että on tärkeää tehdä strategista yhteistyötä alueiden komitean Euroopan parlamentin ja komission kesken myös neuvoston kanssa. Ja sitten nämä plus kaksi ehdotukset esimerkiksi. Nämä kysymykset ovat yhteislainsäätäjien käsissä. Me olemme ehdotuksemme tehneet. Meillä oli omat syymme ja selityksemme näiden ehdotusten takana, mutta nämä asiat ovat nyt Euroopan parlamentin käsissä. Todella uskon, että se mitä Konstantse edustaja Kreel sanoi, on tärkeää. Kysyn suuresta vastuusta, jota kannamme nyt yhdessä. Tämä koskee tulevia sukupolvia. Meidän on oltava lähellä kansalaisia. Meidän on voitava palauttaa luottamus ja saada tämä euroskeptisyys kääntymään. Ja se ei ole mahdollista, jos emme osoita tuloksia. On tärkeää, että on ponnisteltava yhdessä vastavuoroisesti. Tiedän hyvin, että tietyissä maissa ei eurooppalaisia varoja edes mainita. Mutta emme tietenkään kaikki voi olla aina paikalla, kun jotain hankkeita avataan, käynnistetään, mutta – on tärkeää todella, että nähdään, mitä Brysselistä tulee. Että kyse on hankkeista, josta on mainittava, että EU-varoin on tuettu hanketta. Tämä on nähtävä kaupunginjohtajien, mutta myös tämä nähdään eurooppalaisten ministereiden tasolla, jossa esitetään ehkä neuvoston kokouksessa – muuta ja lähdetään sitten kotiin avaamaan jotain hanketta, eikä sanallakaan mainita, että varoja on tullut EUsta. Monet teistä puhuivat minulle tärkeästä aiheesta näet ylittävän yhteistyön ohjelmista. Tiedätte, että olemme antaneet tiedonantomme ja nyt pyrimme työstämään sitä käytännön tasolle. Työstämme vähän suuntaviivoja, jotta voimme auttaa jäsenvaltioita rajat ylittävän yhteistyön saralla. Eli miten voidaan, esimerkiksi yksi jäsenvaltio voi auttaa näin toista. Rajayhteistyö on hyvin tärkeä. Pidämme sitä joskus ihan itsestäänselvänä. kesän talouden kasvusta, mutta myös siitä, että saadaan lisättyä sovintoa. Slovakia ja Tsekki esimerkiksi mainittiin. Itävalta, Bratislava ja niin edelleen. Sovitsen alue myös Tuhannet ihmiset ovat kuolleet näillä alueilla ja nyt toimitaan yhteistyössä, mennään yliopistoihin ja niin edelleen. Myös PIS-ohjelma on tärkeä. On mielenkiintoista nähdä, miten paljon tähän rauhaajavan ohjelmaan ollaan valmiita antamaan. Ja näin todella on saatu rauhaa tälle alueelle, jolla on ollut paljon mullistuksia. For post 2020. Uh, ja sitten Brexit-kysymys. Brexit vaikuttaa meihin kaikkiin jo, koska menetämme merkittävän nettomaksajan. Katsotaan nyt, miten neuvottelut saadaan päätökseen. Mielestäni pääneuvottelijamme komission jäsen Barnier. Tiedätte, miten tärkeää on saada tämä sopu rahoituksesta vuoteen 2023. Sopu on saatu aikaiseksi, kun yhdistynyt kuningaskunta oli paikalla silloin, kun äänestettiin näistä varoista. Ja me jatkamme näitä hankkeita, Glasgow Metro ja niin edelleen. Kuten puheenjohtaja sanoi, että ei ole riittävästi aikaa ehkä puhua näistä kaikista aiheista nyt, mutta halusin vain sanoa, että Euroopan kaupunkien ja alueiden teemaviikon aikana nyt on hieno mahdollisuus meillä kaikilla olla yhteydessä eri alueisiin, eri sidosryhmiin. 6000 ihmistä paikan päällä paljon toimittaa johtajia puhumassa aluepolitiikasta. Ja yksi tämän alueiden teemaviikon merkittävä seikka on se, että nyt nuoria on hyvin paljon esillä. Tämä on tavallaan nuorin teemaviikko. Ihmisiä näkyy jatkuvasti näytöillä ja niin edelleen. Meidän on ajateltava siis nuoria. Ja on hyvä, että olemme saaneet niin monia nuoria tähän mukaan. Eilen käytiin hyvin vilkas keskustelu, kun puheenjohtaja Juncker oli paikalla ja kroatilaisia nuoria, jotka ovat nyt yhdistyneessä kuningaskunnassa töissä ja muitakin nuoria Saksasta esimerkiksi osallistui tähän – tapahtumaan ja jotkut arvostavat kovasti Erasmusta, Interregia ja rättylittäviä ohjelmia. Ovat hyvin sitoutuneita tähän ja nuoret ymmärtävät nyt, että tämä ei ole itsestään selvää, vaan että Euroopan unionin kuuluminen saman perheeseen kuuluminen mahdollistaa tämän. Ja se on hyvä tiedostaa. Ja sitten muista vähän teknisemmistä kysymyksistä Ehkä voidaan puhua joskus toiste. Joka tapauksessa, kun yksinkertaistamisesta puhutaan, yksinkertaisempi tilintarkastus ja vähemmän kustannuksia näin luotettaisiin enemmän kansalliseen tilintarkastukseen. Alusta jo selitin, että on tärkeää, että tuen saaja voi keskittyä enemmän täytäntöönpanoon kuin paperitöihin. Joten kiitos jälleen kerran. On aina ilo olla näissä keskusteluissa mukana. Toivottavasti ehdimme vielä tavata. Ja ainakin toivon, että voimme täältä salista lähteä ja olla todella päättäväisiä, että kaikki tekevät parhaansa, jotta koesiopolitiikan ja asetusten osalta kolmikantaneuvotteluihin päästään joulukuussa mahdollisimman pian. Kiitos paljon teille molemmille puheenjohtajille. Kiitos komission jäsen. Kiitos edustaja Mihailova. Meillä ei ole aikaa päätelmille. Kun aika on vain kolme minuuttia, haluaisin kiittää kaikkia paikalla Näin me, että olemme samalla aaltopituudella alueiden komitea ja Euroopan parlamentti, että on samoja ideoita. Ehkä yksi hyvä asia voisi olla se, että no puhuitte siitä, että voisimme olla tarkkailujäsenenä mukana enemmän. Joten voisitteko ottaa meidät mukaan trilogeihin tarkkailijajäseneksi? Se voisi olla hyvä asia. Jatkamme muuten keskustelua. Toivottavasti saamme hyviä tuloksia alueelle ja kaupungille. Kiitos. Thank you, thank you very much. Allow... Kiitokset kovasti minä haluan äh, ilmaista kannatuksen tukeni kaikille osallistujille. Tässä keskustelussa on selvää, että, <clears throat> että meillä näyttäisi olevan aika yhteneväiset näkymät politiikan tulevaisuudesta. Me ymmärtämme sen merkityksen, taivaamme oman vastuumme tässä ja ymmärrämme, miten tärkeää on on äh, äh, todellakin sitten tarjolla kohesiopolitiikan kaikki avaavat mahdollisuudet kansalaisille olla joustava ja, ja saattaa tämä ohjelman kokonaisuus hyvin lähellä kansalaisia. Se on pääviesti tästä tämän päivän palaverista. <clears throat> Toivottavasti meillä on tilaisuus vielä jatkossakin keskustella asiasta. Ja pari teknistä asiaa tähän lopuksi. Regivaliokunta jatkaa 11.45 kokoustaan äänestyksin. Siihen mennessä haluan tyhjentää kokoussalin äh, äh, äh, herra, herra Oswald, minä ja edustaja Kreel pitämme, pidämme lyhyen lehdistilaisuuden tuossa kokoussalin uulla ovella. Varttia vielä 12 äänestykseen. Kiitos.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 Yeah.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

I say welcome to... No niin, sitten Riki valiokunnan jäsenille tervetuloa. Mukavaa, että saavuitte ajoissa äänestämään. Tiedätte, että aikataulun muutokseen on syynä se, että monet jäsenet, monilla jäsenillä on tähän alueiden teemaviikkoon ja päiviin liittyviä erityis, erityistapaamisia. Siksi meillä oli nyt sitten yhdessä tämä yhdistetty tämä aamupäivän palaveri tähän äänestyssessioon tähän heti pää, perään. Voimme aloittaa äänestyksen. Nyt on äänestysaika. Ja ensin äänestämme ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta <clears throat> Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan äh, ja muita äh, rakennerahastoja käsittelevät äh, asetukset. Meillä on 20. päivä kesäkuuta ollut pitkä keskustelu näistä aiheista. Kansanesittelijät Konstans Kreel ja Van Nistelrooy päättivät torjua tämän muutosehdotuksen Samoin lausunnon antajista valiokunnasta viisi päätti ähm, torjua tämän. Näin nyt sitten enää jäljellä jäi viisi muutosehdotusta äänestykseen. Ja minä äh, selostan vähän, mitä tässä menettelytapa tarkoittaa. Jos äh, haluatte torjua tämän ehdotuksen, vastustatte kaikkia ehdotuksia – ja sitten taas toisinpäin. Vähintään yhden muutosehdotuksen puolesta äänestätte, jos haluatte kannattaa tätä ehdotusta. Van Nistelrooy, onko teillä joku kommentti tähän saatteeksi? Correct, as you, you... Kyllä, kuten sanoitte, ihan oikein. Itse asiassa tämä on historiallinen hetki, koska ensimmäinen kerta, kun reikivaliokunta vastustaa tällaista aggressiivista komission menettelyäkin kun minä olen täällä ollut nyt pitkään. Se on tässä pointtina, koska he menevät liian pitkälle. Oli tuo tukiohjelma, sitä laajennettiin myös täysistunnossa, mutta sitten täällä tässä sanottiin, että mentiin liian pitkälle, kun ajatellaan kohesiorahojen käyttöä ja MFFn jälkeen. Tilanne on toisenlainen, joten tämä on nyt ensimmäinen vakava, konkreettinen epäluottamuslause Regiltä. Toivon. Niin, mutta katsotaan, miten äänestys menee. Thank you very much. Kiitoksia. Menemme sitten suoraan äänestämään. Äänestämme näistä ehdotetuista muutosesityksistä numero yksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Muutosehdotus numero kaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Envivaliokunnan y- ykkösmuutosehdotus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutosehdotus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja numero neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt viime, vi, loppuäänestykseen nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Komission ehdotus on hylätty tuon taululla näkevin äänin. Kiitoksia tästä. Sitten seuraava äänestys koskee lausuntoamme herra Vuonin koskien väliaikaista mietintää monivuotista rahoituskehityksestä 2021-2027 vuosina parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Herra Vuon, haluatteko tähän saatteeksi sanoa jotain? Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Tietyt lausunnot ovat vähän tärkeämpi kuin toiset. Tämä on ehkä ihan tärkeimpiä, joita valiokunnastamme nyt saadaan, koska näin voidaan vaikuttaa tuleviin rahoituskeyksiin ja ainakin budjettivaliokunnasta odotetaan, että valiokuntamme tekee ehdotuksia, jotta voidaan ottaa ne huomioon tulevissa neuvotteluissa. Meillä on käyty hyvinkin kiivaita keskusteluita varjoesittelijöiden ja muiden kollegoiden kanssa. Monet kerrat on keskusteltu ja nyt meillä on monia kompromisseja. Tämän pyytäisiin kollegoita, että vaikka ette ole ihan täysin tyytyväisiä kaikkiin kompromisseihin, niin pyytäisin, että äänestäkää lopulta tämän lausunnon puolesta kuitenkin, koska olisi todella suuri virhe, jos täältä valiokunnastamme ei tulisi lausuntoa budjettivaliokuntaan. Kaikki eivät voi olla tyytyväisiä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta pyydän, että lopulta kuitenkin äänestätte puolesta. Thank you very... Kiitos. <clears throat> Sitten äänestykseen. Lähdemme liikkeelle kompromissista kaksi. Kakkoskompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Muutosesitys 14 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän äh, elektronisesti. Muutosesitys 14. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tässä on tulos 14, 17, 14 puolesta. Nyt etenemme muutosesitykseen 16. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ka- 18 puolesta vastaan tyhjää. Taidettiin, taisi mennä läpi, mutta tarkistamme. Numero 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja hylätty. 17.13 yksi tyhjä. Muutosesitys 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutos 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 se olikin identtinen, hylättiin. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 Äh, ei, koska äsken enemmän läpi. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää taidettiin, taisi mennä läpi. Kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme muutosesitys numero 40. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten muutos 52 puolesta vastaan tyhjää Taidettiin hyväksyä. Haluamme haluta tarkistaa. Tämä äänestys siitä alkaa. And the vote is closed. Rejected. I'm sorry. Hylätty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää äänestävät hylättiin. Ai, tarkistamme. Numero 62 kun äänestykseen. And the vote is closed now. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näköharra. Sitten 60, 53 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 57 raukesi, koska äsken hyväksyttiin. Viisikymmentä kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 muutosesitys puolesta vastaan tyhjää taisi mennä läpi. 64 on vedetty pois. 65kin hävisi saman tien identtisenä. 66. 66 puolesta. Pohjoittaja pahoittelee. Siis 64 on vedetty pois mutta 65 ei ole. Kuka äänestää puolesta, kuka vastaan, tyhjä, hylätty. Nyt numero on 66 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joku haluaa tarkistuttaa. 67. se alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Numero 68, 69 puolesta Eli raukeavat kumpikin. Numero 70 sitten. vuorosta vastaan tyhjää hylätty. Johdan tasan kappaleista kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistusta pyydetty. Numero, muutosesitys numero kolme, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Numero neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämänkin saman tien. Numero 5. Elektronisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Sitten numero 6. raukeaa. Numeroon seitsemän mennään puolesta vastaan tyhjiä taisi tulla hylätyksi, mutta tarkistuksessa se selviää. Äänestys alkaa tästä, elektroninen tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. kahdeksan. Numero kahdeksan puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjiä. Taisi tulla hylätyksi. Näin. Loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. are following. Okay. Okay. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty komission ehdotuksen todemmista kiitoksia tästä. Äänestys on valmis, kokous päättyy ja tapaamme uudestaan kello 15.